Mes chers collègues, j'ouvre la séance, placée sous une triple. Arvoisat kollegat, avaan kokouksen. Meillä on täällä kolme puheenjohtajaa. Sillä mukana on sekä budjettivaliokunta että budjettivalvontavaliokunta ja oikeusasioiden valiokunta. Haluaisin näin toivottaa tervetulleeksi äh, Kristalina Georgievan varapuheenjohtajan ehdokkaan. Ja muistuttaisin, että liitteen 16 mukaisesti säännössämme parlamentti arvioi komissaari ehdokasta hänen yleiskykyjensä pohjalta, hänen sitoutuneisuutensa pohjalta eurooppalaisiin asioihin ja henkilökohtaisten taitojensa pohjalta. Parlamentti arvioi myös hänen asiantuntemuksensa mahdollisissa niissä asioissa, jotka hänelle kuuluvat tulevaisuudessa. Ja muistuttaisin, että ennen kuulemistilaisuutta varapuheenjohtaja ehdokas on vastannut kirjallisesti alustamaan kyselykaavakkeeseen ja kirjalliset vastaukset on jaettu edustajille kaikilla kielillä. Tämä keskustelu rakentuu seuraavasti. Meillä on ensin hänen suullinen alustuksensa, joka ei saa ylittää 15 minuuttia. Ja kuulemistilaisuuden lopuksi hänellä on myös loppulausumaansa viiden minuutin aika. Ja sen alustuksen jälkeen esittää 45 kysymystä edustajien toimesta. Kysymyksiin vastaa varapuheenjohtaja ehdokas yksitellen välittömästi. Kolme minuuttia jokaisen kysymyksen, kysymyksen esittämiseen minuutti ja vastaamiseen kaksi minuuttia. kierroksella jokaisen poliittisen ryhmän edustaja esittää kysymyksen. Toinen kysymyskierros on kolmiosainen, josta jokainen osa kuuluu eri valiokuntien puheenjohtajan alaisuuteen. Ensinnäkin budjettivaliokunta, seuraavaksi budjetin valvontavaliokunta ja lopuksi oikeusasioiden valiokunta. Lisäksi haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että keskustelu tulkataan 22 kielelle. Kaikki puhujat voivat käyttää omaa äidinkieltään. Sen sijaan puhujia pyydetään ottamaan huomioon se, että puheenvuorot tulkataan, eli etteivät he puhuisi aivan liian nopeasti. Haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen, että tämä keskustelu välitetään suorana lähetyksenä internetiin Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Ja samalla verkkosivustolla voi tätä tapahtumakunnan kunnon myöhemminkin. Ensiksi annan puheenvuoron nyt budjettivalvontavaliokunnan ja oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtajalle. Ja haluaisin myös sanoa teille, hyvä varapuheenjohtajaehdokas, että kiinnitämme erityisesti huomiota vuonna 2015 budjetin valmisteluun, johon vaikuttavat erityisesti nämä maksamatta olevat sitoumukset. Ja olemme etsimässä rakenteellista ratkaisua tämän ongelman ratkaisemiseksi jotta voitaisiin välttää se, että Euroopan unionin tilanne ei jatkuisi samankaltaisena. Monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, joka on muuttu vuoteen 2016 mennessä, mutta joka huolettaa meille, meitä myös vuoden 2015 osalta, olemme kiinnittäneet huomiota tähän 300 miljardiin, jonka puheenjohtaja Juncker ilmaisi. Haluamme tietää, mitä vaikutuksia sillä on vuoden 2015 budjettiin, kun näitä säännöksiä, joita on niin kovasti odotettu, sitten täytäntöön pannaan. Lisäksi odotamme mielellämme kuulemamme teidän näkemyksiänne niistä omista varoista, joista parlamentti äänestää. Ja lopuksi voisitteko ehkä mahdollisesti myös tarkentaa näkemystänne siitä, minkälainen eurovyöhykkeen parlamentaarinen valvonnan pitäisi olla ja rahoitusvakauden nyt annan edustaja Gresslelle puheenvuoron, joka on budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtaja. Ähm, kollege, ich möchte... Kiitoksia. Komission jäsenherkas, haluan toivottaa teidät tervetulleeksi myöskin talousarvion valvontavaliokunnan nimissä. Kyseessä on jonkinlainen superkomissariaatti, ja meidän täytyy katsoa nyt vanhoja kokemuksia. Ennen vuotta 2004 kaikkihan oli yhdessä salkussa, ja nyt talousarvio ja talousarvion valvonta ja petoksen torjunta on kaikki yhdistetty. Tähän salkuun liittyy yli 5000 henkilöstön jäsentä, seitsemännes komission henkilöistä, ja te olette ainoa varapuheenjohtaja, joka on suoraan yhteydessä tähän järjestelmään. Me haluamme saada parempia tuloksia ja kun katsotaan tätä kokonaisrakennelmaa, niin meillä on mahdollisuuksia tehostaa talousarviovalvontaa ja petosten torjuntaa. Meillä on 45 kysymystä nyt teille. Ne liittyvät meidän valiokuntamme toimialaan ja meillä on tämä ping-pong-menettely, eli kolmen minuutin pätkissä. Ensin poliittisten ryhmien edustajat ja sitten valiokuntien jäsenet. Toivottavasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä eurooppalaisten veronmaksajien hyväksi. Kiitoksia. La parole Pavel. Ja sitten Pavel Svoboda, oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää, edustaja Georgieva. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne oikeusasioiden valiokunnan puolesta. Johtamani valiokunta esittää teille vain rajallisen määrän kysymyksiä tänä iltapäivällä, ja näin pitääkin olla, sillä enemmän kuin koskaan aiemmin Euroopan unionin budjetti ja sen oikea täytäntöönpano ovat meidän ajatustamme keskipisteessä. Budjettiviranomaisena parlamentti on vakuuttunut siitä, että menestyksellisen täytäntöönpanon ja eri politiikan valvonnan kohdalta se on erityisen tärkeää ja siitä syystä myös tärkeää elinkeinoelämälle ja kansalaisille, jotta voidaan varmistaa se, että toimielimet, virastot ja muut Euroopan unionin elimet voivat luottaa päteviin, riippumattomiin, tehokkaisiin ja motivoituneisiin miehiin ja naisiin – Puheenjohtaja Juncker on antanut teille salkun, joka sisältää myös inhimilliset voimavarat. Siitä syystä olette valmiin vastuussa rekrytoinnista ja mobiliteetista liikkuvuudesta komissiossa, kuten myöskin monista muista tärkeistä asioista, jotka liittyvät EU-toimielinten, virastojen ja elinten henkilökuntaan. Olette myös loppujen lopuksi vastuussa myös siitä, että nimenomaan tämä inhimillinen tekijä toimii hyvin. Parlamentti on tietoinen tämän tehtävän merkityksestä ja siitä syystä oikeusasioiden valiokunta osallistuu teidän arviointiinne yhdessä budjetti- ja budjettivalvontavaliokunnan kanssa. Varapuheenjohtaja ehdokas Georgieva, me odotamme hinnalla kuulevamme teidän alkupuheenvuoronne. La vice Hyvä, varapuheenjohtaja ehdokas, teillä on puheenvuoro. Honorable committee chairs. Arvon valiokunnan jäsenet, arvon parlamentin jäsenet, on suuri etuoikeus voida palata tähän saliin jo toisen kerran ehdokkaana. Muistan tämän edellisen kerran, kuin se olisi tapahtunut eilen. Se johti tai antoi hyvän pohjan hyvään yhteistyöhön, hedelmälliseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa. Meidän välillämme on ollut molemmin tasapuolinen kunnioitus. Ja nämä kolme valiokuntaa, jotka ovat täällä, äh, odotan erittäin hyvää yhteistyötä teidän kanssanne, jos minut valitaan. Tällä kertaa olen ehdolla budjetista ja henkilöstöresursseista vastaavaksi komissaariksi ja varapuheenjohtajaksi, ja minä tiedän täysin, kuinka oleellista on käyttää rahoitusvarojamme ja henkilöstömme lahjakkuutta mahdollisimman hyvin, jotta me voimme pitää sen lupauksen, jonka olemme tehneet eurooppalaisille. Ja minä uskon sydämestäni, että jos minut valitaan, niin aion ottaa huomioon painopisteet ja ne resurssit, joita meillä on, jotta saamme parhaat mahdolliset tulokset työstämme. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla vastuussa kansalaisillemme, kansalaisille siitä, mitä teemme. Kansalaisethan kaivavat kuvettaan, maksavat ää, meidän työmme. Minulle ja myös kollegoillemme ja puheenjohtaj- kuten puheenjohtajat juuri sanoivat, meidän täytyy vastata oleellisesti kolmeen kysymykseen. Mitä me saavutamme kullakin eurolla, jonka me käytämme auttaaksemme kansalaisia ja talouksiamme. Onko meillä riittävä, äh, riittävät valmiudet estää se, että ne varat, joita kansalaiset meille antavat, että niitä ei käytetä väärin? Voimmeko estää väärinkäytökset? Ja voimme, miten voimme tehdä kaikkemme, jotta voimme taata henkilöstöllemme sellaiset olosuhteet, että he voivat tehdä erinomaista työtä ja saada ö, tyydytystä hyvin tehdystä työstä? Uskon, että näissä oloissa, kun on kriisi, niin monille, monien kansalaistemme mielestä meidän täytyy ja meidänkin täytyy käyttää rahaa järkevästi, jotta voimme käsitellä niitä haittoja, joita kriisi on aiheuttanut työmarkkinoillemme, ja elämän tasollemme. Meidän täytyy palauttaa kansalaisten luottamus eurooppalaiseen hankkeeseen. Ja minä uskon, että Euroopan talousarviolla on, tai talousarvion keinoon on mahdollisuus auttaa ihmisiä, parantaa tilannetta ja palauttaa ihmisten luottamus Eurooppaan ikään kuin hyvän voimana. Me olemme, meillä on monivuotinen rahoituskehys seuraavalle seitsemälle vuodelle miljardi, jotta vo, jotka täytyy investoida, jotta voimme saada paremman elintason, työpaikkoja, kasvua ja kilpailukykyä. EU-budjetissa ei puhuta abstrakteista luvuista. Rahalla on selkeä vaikutus ihmisten elämään. Tämä raha tarkoittaa sitä, että noin 600 000 ihmistä voivat saada työtä. Nämä 600 000 ihmistä ovat töissä kohesiopolitiikkaan liittyvissä työpaikoissa ja me voimme myös auttaa tällä rahalla liike-elämää. Ne saavat materiaalia ja välineitä tehdä työtä. Tämä tarkoittaa neljälle miljoonalle opiskelijalle työpaikkamahdollisuuksia opiskelijoille, jotka hyötyvät Erasmus Plus-ohjelmasta. Ja minun omalla tämänhetkisellä niin se tarkoittaa jopa eron tekemistä elämän ja kuoleman välillä, kun puhumme konfliktien ja luonnonkatastrofien uhreista. Mutta nämä kaikki vaikutukset voidaan saada aikaan ainoastaan, jos se raha, joka on luvattu, käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu, jos se todellakin käytetään. Ja meidän täytyykin päästä yli niistä maksurasteista, joista täällä on puhuttu lukuisia kertoja, kun laadittiin budjettia. Olette varmasti nähneet Varoson lähettämän kirjeen valtion ja <clears throat> hallitusten päämiehille ja Euroopan parlamentin puheen, puhemiehelle. Hän tässä kirjassa pyysi, että tähän ongelmaan, rästissä olevien maksujen ongelmaan kiinnitettäisiin huomiota ja se rat, ratkaistaisiin. Myös uusi komission puheenjohtajaehdokas on tätä korostanut. Jos minut siis valitaan, niin heti ensimmäisenä työpäivänä niin aion ottaa viestikapulan edelliseltä komissaarilta, komissaari Dominikilta, ja yritän menestyksekkäästi saada päätökseen budjettineuvottelut vuoden 2014 korjaavalle korjaavan talousarvion hyväksymiseksi ja ensi vuoden talousarvion hyväksymiseksi, jotta voimme alkaa sulattaa tätä maksamattomista laskuista kertynyttä lumipalloa. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että jos me näin emme tee, niin me tulemme ampuneeksi itseämme nilkkaan. Se lykkää kaikkia niitä ohjelmia, jotka pitäisi käynnistää ja jotka ovat omiaan luomaan työ, työllisyyttä ja kasvua se tekee kaikesta kalliimpaa, koska meidän täytyy rästilaskuista myös maksaa korkoja. Sepä on typerä keino käyttää veronmaksajien rahoja ja se myös haittaa meidän mainettamme. Ja tämä on kuitenkin sellainen ongelma, joka voidaan ratkaista soveltamalla sitä joustavuutta, jonka te Euroopan parlamentti eh, halusitte ja jonka puolesta taistelitte ja joka lopulta hyväksyttiin. Kaikki hyväksyivät sen lopulta. Me emme pyydä enempiä maksumäärärahoja kuin mitä monivuotinen rahoituskehitys tällä hetkellä sallii. Me haluamme vaan ainoastaan <clears throat> lisäponnistuksia, jotta voimme vastata tämän ajan haasteisiin. Nythän on jo tehty budjettileikkauksia. Toisaalta meillä on edelleenkin laskuja kohesiopolitiikasta Meillä on tiettyjen tärkeiden ohjelmien mm, etupainotteista maksatusta ja niin edespäin. Mutta palatakseni välittömiin prioriteetteihin, ne ovat erittäin tärkeitä, ja tulevaisuuteen. Minun mielestäni budjetin alalla tärkeimmät haasteeni olisivat ensinnäkin monivuotisen rahoituskehityksen välitarkastus vuonna 2016. Se on meidän mahdollisuutemme suunnata uutta budjettia enemmän kohti työpaikkoja, kasvua ja kilpailukykyä, ja sen avulla voimme myös vastata uusiin haasteisiin, joita unioni kohtaa. Tuossa väliajan tarkastelussa voidaan myös pohtia seuraavaa monivuotista rahoituskehitystä MFF, miten tämä MFF voidaan linjata instituutioiden poliittisten syklien kanssa samoille linjoille. Voidaan ottaa huomioon eurovyöhykkeen erityistarpeita ja niin edespäin. Uusi komissiohan aikoo jatkaa edellisen komission työtä. Edellinen komissiohan on luvannut tehdä ehdotuksen monivuotisen rahoituskehityksen uudistamiseksi. Meidän täytyy myös tarkastella omia varoja. Sitä varten hän on asetettu työryhmä, jota, jonka johdossa istuu Mario Monti. Minä itse mielelläni osallistuisin tähän työhön meidän täytyy tarkastella koko omien varojen järjestelmää ja meidän täytyy pohtia uusia keinoja hankkia omia varoja tulevaisuudessa. Ja täytyy pohtia, miten puolivälin tarkastuksessa voimme tähänkin asiaan kiinnittää huomiota. Tämä on, ja, ja ehkäpä kaikkein tärkeintä on seuraavan monivuotisen rahoituskehityksen valmistelutyön aloittaminen. Sen on tarkoitus alkaa vuonna 2018. Minä aion itse tehdä ehdotuksia sen puolesta ja aion keskustella niin parlamentin kuin muidenkin sidosryhmien kanssa asiasta. Ja tiedän, että neuvotteluissa olemme paljon paremmalla pohjalla, jos samanaikaisesti eh, me käytämme olemassa olevia budjettejamme paremmin ja keskitymme pikemminkin tuloksiin kuin panoksiin. Meidän täytyy osoittaa se, että uusi budjetti luo paitsi vastinetta rahalle, niin nimenomaan hyvää vastinetta rahalle. Tämä liittyy suoritusperusteisen budjetin periaatteisiin, ja meidän täytyy jatkossa kohdentaa apurahoja uusiin innovatiivisiin instrumentteihin. Otetaanpa esimerkiksi vaikka tämä pilottihanke Bondi. Olisi tarkoitus, että sen kerroin olisi jopa 40 kertaa se investointi, jonka EU tekee. Tällä, näillä uusilla rahoitusvälineillä tulee olemaan erittäin tärkeä rooli siinä uudessa rahoituspaketissa, jonka puheenjohtaja, josta puheenjohtaja puhui omissa suuntaviivoissaan. Meidän täytyy myös budjetissamme investoida enemmän sellaisiin hankkeihin, joissa on moni, moniaita edunsaajia. Esimerkiksi kohesio politiikassa tulemme lisäämään investointeja energiatehokkuustoimiin. Nämähän ovat sellaisia toimia, jotka hyödyttävät paikallista liike-elämää, Kaikkihan on paikallista lopulta. Se auttaa myös luomaan työpaikkoja, se auttaa meitä vähentämään hiilidioksidipäästöjä, torjumaan ilmastonmuutosta ja se auttaa meitä myös vähentämään energiariippuvuuttamme. Erittäin tärkeä osa meidän toimistamme paremmaksi vää, paremmaksi varainkäytöksi on se, että torjumme väärinkäytöksiä. Meidän täytyy nimenomaan vastuuvapausprosessissa katsoa, millä tavalla EU käyttäessään rahaa noudattaa sääntöjä ja saavuttaa tavoitteet. Meillä on uusia indikaattoreita, jotka auttavat meitä toimimaan paremmin niin, että on vähemmän virheitä ja tehokkaampaa valvontaa, mutta meillä on vielä pitkä tie kuljettavanamme ja meidän täytyy saada aikaan uusia parannuksia sen suhteen, kuinka sääntöjä noudatetaan ja kunnioitetaan, erityisesti kun puhutaan jäsenvaltioiden kanssa tai kun tehdään työtä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Meidän, me voimme tehdä enemmän ja meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voimme yksinkertaistaa raportointisääntöjä. Ei niitä pidä yksinkertaistaa, jotta elämä olisi helpompaa, vaan jotta säännöt ymmärrettäisiin paremmin ja niitä noudatettaisiin paremmin. Ja me voimme tehdä myös enemmän jotta voimme ottaa käyttöön sellaisen riskeihin pohjautuvan järjestelmän, jossa kohdistamme toimemme niille alueille, joissa riskit ovat korkeimmat. Haluan tehdä yhteistyötä niin jäsenvaltioiden kuin parlamentinkin kanssa, kansallisten parlamenttien kanssa, tuomioistuimen kanssa ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Minä tukon, tu, tuen sitä ajatusta, että komissio nimenomaan vah, tekee, vahtii sitä, että perussopimuksia noudatetaan ja, ja luotan myös Olafin työhön siinä, että Olaf valvoo unionin taloudellisia etuja ja niiden toteutumista. Me emme voi sietää väärinkäytöksiä. Ja olen myös iloinen siitä, että Euroopan julkisen syyttäjän viran perustaminen etenee hyvin, koska koska eihän se vetele, että julkisia varoja käytetään väärin. Lopuksi, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, haluaisin puhua vielä henkilöstöstämme, koska mikään siitä, mistä olen puhunut, ei olisi mahdollista, jos komission ja muiden instituutioiden ihmiset eivät tekisi erinomaista työtä. Me elämme kasvavan globaalin kilpailun aikoja, myös lahjakkuuksista kilpaillaan. Meidän täytyy jatkuvasti parantaa juoksuamme, jos me haluamme parhaan mahdollisen virkamieskunnan. Ja minä olenkin kuunnellut erittäin tarkalla korvalla niitä, niistä, niitä tavoitteita, joita komission puheenjohtaja on esittänyt hyvästä hallinnoinnista. Meidän täytyy käyttää hyödyksemme e, eurooppalaisten ihmisten talenttia, jotta voimme saada aikaan Jotta voimme saada kaikkein erinomaisimmat taidot käyttöön, meidän täytyy tehdä myös instituutioista houkuttelevampia kansalaisten mielessä. Minä uskon henkilöstön äm, tasapuoliseen kohteluun ja minullehan on myös annettu tehtäväksi tai tullaan antamaan tehtäväksi se, että äh, saisin äh, komission johtoon vähintään 40 prosenttisesti naisia. Meidän täytyy myös vaalia henkilöstömme liikkuvuutta. Meidän täytyy käyttää uuden komission rakenteita, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset voivat liikkua helpommin, heitä voidaan laittaa uusiin tehtäviin. Kolmanneksi meidän täytyy toteuttaa kustannusten säästöohjelmia ilman, että laatu kärsii. Tämähän tarkoittaa sitä, että yksikään kivi ei saa jäädä kääntämättä, kun säästöjä etsitään. Ja komission tietysti täytyy pitää huoli siitä, että sen oma tiimi on tehokas ja vahva. Ihmiset ja raha. Niillä on väliä, kun halutaan tehdä Euroopasta parempi ja tulevaisuudesta kirkkaampi. Mutta eniten on väliä sillä, mitkä ovat ne arvot, joiden ansiosta me olemme sitä, mitä me olemme, jotka auttavat meitä ylittämään jakolinjat niin, että yksikään Euroopan kolkka ei jää jälkijunaan. Me haluamme välittää ympäristöstä ja ihmisistä, haavoittuvista ihmisistä. Ja näiden arvojen ansiosta olen ylpeä tästä unionista ja olen ylpeä siitä, että saan olla ehdolla palvelemaan tätä unionia. Merci, madame. Kiitoksia. Kysymykset esitetään kahdessa selkeässä osiossa. Jokainen mahdollistaa sen, että jokaisen ryhmän edustaja voi esittää kysymyksen ja toisessa osiossa esitämme kysymyksiä, joka ensin liittyvät budjettiin, sen jälkeen budjetin valvontaan ja lopuksi oikeusasioihin. Ensimmäinen puhuja on José Manuel Fernández. Em primeiro lugar, eu queria dar eh, os parabéns à senhora comissária indígena. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin onnitella komission jäsenherkasta tästä alustuksesta. Se osoittaa, että hän on hyvin pätevä ja kokenut ehdokas, ja hän tuntee myöskin hyvin budjettikysymykset. Sitten kysymys. Te puhuitte vakavasta ongelmasta, joka liittyy maksuihin. Millä tavalla ajatte ryhtyä toimiin? Millaisia sitoumuksia teette? Ja millä tavalla tämä tilanne voidaan vakauttaa ja miten ongelma ratkaistaan? Vuonna 2013 yli 23 miljardia jäi maksamatta ja tämän vuoden loppuun mennessä on kymmeniä miljoonia maksettavana. Kyse on päätöksistä, jotka on tehty neuvostossa ja muualla, ja nämä maksut täytyy hoitaa, koska muuten meiltä menee luottamus ja uskottavuus. Madame. Thank you, uh, Mr. Fernandez. Kiitoksia, Fernandes. Hyvin keskeisestä kysymyksestä. Meidän täytyy kaikkien kiinnittää tähän jatkuvasti huomiota. Ja näkemykseni on kolmitahoinen. Ensinnäkin meidän täytyy hoitaa maksut, jotka ovat kasantuneet, koska muuten siitä tulee ylitsepääsemätön ongelma. Eli mitä tulee vuoden 2014 budjettiin ja lisätalousarvioon, ja sitten meidän täytyy myöskin hyödyntää joustavuutta. Nämä ovat ehdotuksia tätä ja ensi vuotta varten, ja siksi on hyvin tärkeää, että me vakautamme tilanteen ja toivon mukaan saamme tilanteesta hiukan paremman. Emme tietenkään nyt lopeta tätä toimintaa ja sitten tämä johtaa toiseen kohtaan. Meidän täytyy hyvin huolellisesti miettiä, miten rakennellaan hankkeita niin, että ne voidaan panna menestyksekkäästi täyttäntöön. Me olemme komissiossa jo aloittaneet tämän. Ensin aloitettiin minun alaltani, koska ensin tarvittiin humanitaarista apua ja meidän täytyy huolellisesti sitten rakennella tämä toiminta, jotta ei sitten tule mitään romahdusta yhdessä pisteessä. Mutta sitten kolmanneksi, ja väliarviointi on tässä mielessä tärkeä, eli meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen ja sanoa, että nyt kun meillä on näitä haasteita, se millä tavalla lähestytään budjetin toteuttamista ja mikä sitten tulos on, kukaan ei sitä tiedä, mutta ainakin siinä vaiheessa voitaisiin tehdä se, mitä te ehdotatte, eli katsoa keskipitkän aikavälin vaikutuksia, kun meillä nämä maksutasot ovat nyt näin tiukat. Merci. Eider Zabal. Kiitoksia ja seuraavana puheenvuoron saa Eider Zabal. Kiitoksia komission jäsen Herkas. Te alussa puhuitte rahoituskysymyksistä ja tästä väliarvioinnista. Ja nämä sanat ovat hyvin tärkeitä täällä parlamentissa. Ja parlamentti on taistellut sen puolesta, että olisi tällainen jälkikäteinen tarkastelu. Ja tämä nyt on tärkeä kysymys tällä kaudella. Ja aiotteko te nyt jo aloittaa työn tällä saralla, erityisesti ottaen huomioon Junckerin ehdotuksen investointisuunnitelma, jossa on 300 miljoonaa euroa. Te ette ole mukana tässä ryhmässä, joka koordinoi tätä investointisuunnitelmaa, ja haluaisin tietää, onko Euroopan budjetissa nyt varauduttu tähän 300 miljoonaan. Tämä koskee meidän valiokuntamme työtä. Ja millaisia välineitä pitää kehittää, jotta tämä suunnitelma olisi menestyksekäs? Kiitos. Thank you and, uh... Kiitoksia. Tässä kysymyksessä oli kaksi osaa ja ensimmäinen osa. Tämän komission jäsenenä tuen sitoumuksia, joita on tehty. Kuten tiedätte, sehän oli tärkeää parlamentin kannalta, kun neuvoteltiin. Eli oli tärkeää, että voitiin luottaa siihen, ettei ole mitään seitsemän vuoden budjettia ja lyödä sitä täysin lukkoon. Maailma on hyvin dynaaminen, joten millä tavalla voisimme ennakoida, mitä seitsemän vuoden aikana tulee tapahtumaan ja mitä yksityiskohtia tämänhetkisessä budjetissa on. Muutoksia tulee jatkuvasti ja muutoksiin täytyy mukautua. Ja siksi väliarviointi on ihan järkevää. Meidän täytyy katsoa, miten rahoitus on toteutunut miten talous on kehittynyt, kuinka tehokkaita ne ovat. Toivottavasti olemme nyt hiukan paremmalla tolalla. Kuinka hyvin pannaan täytäntöön, millaisia tarpeita ja painopistealueita on. Ja täytyy sitten katsoa, mihin tämä meidät vie. Mutta meidän täytyy suhtautua tähän tehtävään erittäin vakavasti. Sitten toinen osio kysymyksestä. No, on te, varmaan teitä on pyydetty hiilostamaan nyt sitten sitä komission jäsentä, joka vastaa kasvusta ja investoinnista. Hän voi kertoa tästä 300 miljoonasta enemmän. No, me olemme jo tavanneet ja keskustelleet näistä yhteistyömuodoista. Ja minun tehtäväni on varmistaa, että mahdollisen osuuksien mukaan vaikutetaan siihen, että saadaan budjetista enemmän investointeja me olemme kolminkertaistaneet innovatiiviset rahoitusvälineet ja miten niitä sitä voidaan käyttää, jotta saadaan enemmän investointeja. Meillä on erittäin hyvä PK-yrityshanke ja siellä luodaan tasapainoa PK-yrityksille niin, että he voivat, siis tämä yhdestä eurosta saatiin sitten viisi euroa tuottona. Mutta meidän täytyy arvioida näitä kokemuksia ja sanoa, että tämä on hyvä, tämä ei ollut tehokasta, ja sitten täytyy edetä. Se olisi painopistealue minulle ja muille komission jäsenille. I will watch the, uh, the, uh, Niin koitan katsoa vähän tarkemmin tuota kelloa tuossa edessä, niin pyydän anteeksi. E, kyllä varmasti voitte vielä palata tähän asiaan tulevaisuudessakin. Bernd Kölmel, No. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsenehdokas. Haluaisin puuttua näihin kahteen edelliseen kysymykseen vielä ja lisätä siihen jotain. Edeltäjä niin sanoi, että hän on huolissaan siitä, että tämä Junckerin 300 miljardia investointeja, että niitä ei toteuteta eikä niitä hyödyntä riittävän nopeasti. Mutta minua huolestuttaa se, että ne käytetään nopeasti, mutta sillä tavalla, että siitä ei synny mitään lisäarvoa, eikä se ole mitenkään kestävää kansalaisten kannalta. Ja nythän jo meillä on maksusitoumuksia, kuten tuli esille 222 miljardia. Ja tässä minua nyt pelottaa se, että EUlle tulee oikeudellisia ongelmia. EU ei saa ottaa velkaa ja haluaisin kuulla teiltä, millä tavalla te aiotte onnistua tässä spagaatissa, eli miten saadaan tasapaino onnistumaan? Um, let me, let me... Uh, Kiitoksia tästä kysymyksestä. No se, mikä yhdistää nyt varmaan kaikkia täällä, on se, että haluamme, että veronmaksajien varat käytetään hyvin. No, ensin sanoisin, että kun ajatellaan monivuotista rahoituskehystä, meillä on hiukan pienempi summa, siis 3,4 prosenttia on leikattu sitoumuksista ja hiukan enemmän sitten maksuista. Eli hiukan vähemmän varoja käytössä kuin aikaisemmin, ja nyt kuitenkin budjettiin kohtuu enemmän vaatimuksia, ja varojen käyttö aste monissa jäsenmaissa on ongelmallinen. Eli miten nämä varat käytetään? No, se riippuu pitkälti siitä, millaista yhteistyötä meillä on jäsenvaltioiden kanssa. 80 prosenttia budjetistahan pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Valvontajärjestelmä on olemassa, mutta tärkeää on se, että meidän täytyy jatkuvasti miettiä painopistealueita ja rahoitusta, jota saadaan EUlta. Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta se on kuitenkin tehtävä, jota meidän tulee jatkaa. Ja sitten nämä 300 miljardia. No miksi tästä nyt puhutaan? Miksi? Siksi, että tällä hetkellä Euroopassa on sellainen tilanne, että varoja on kyllä paljon rahoitusjärjestelmissä, pankeissa, joilla ei tehdä yhtään mitään työpaikkojen ja yritysten hyväksi. Ja meidän täytyy saada tämä energia käyttöön, meidän täytyy auttaa yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä. Niiden pitää pystyä tekemään työtä enemmän ja kovemmin, joten nämä 300 miljardia, No tietysti tähän kuuluu myöskin julkisia investointeja, mutta ainoastaan sellaisia hankkeita, jotka vapauttavat talouden potentiaalia kansalaisten hyväksi. Esimerkiksi vaikka, no niin, aika nyt meni taas umpeen, niin digitaaliset markkinat vaikka. Siellä on valtavia mahdollisuuksia, joita ei ole hyödynnetty ja ne on hyödynnettävä. Otetaan sitten myöhemmin, ehdottomasti. Gérard Depré seuraavana hyvä, komis, hyvä komissaari, sillä sitä olette edelleenkin. Toivotan ryhmän nimissä teidät tänne tervetulleeksi ja haluan korostaa sitä, että teillä on todella hyvä maine sen suhteen, millä tavalla olette tehtäviänne hoitaneet edellisen toimikauden aikana. En kuitenkaan ole täysin tyytyväinen näihin maksuihin liittyvän vastauksiinne näin tämän tehtävän jakokirjeen, jossa sanottiin, että ensi tehtävänä ne on tehdä suunnitelma maksujen prioriteetti, mutta se, joka sanoo prioriteetti, sanoo myös ei-prioriteettia, eli ne asiat, joita myös ei makseta. Haluaisin tietää, että kun meillä on vuonna 2014 korjaava talousarvio ja vuonna 2015 talousarviota edotetaan, niin komissaari sanoi, että tämä riittää riittää siihen, että huono tilanne ei huonone entisestään. Nyt odottelemme sitten puoliväliä tai vuotta 2019, että asiat voidaan muuttaa. Mutta eihän tässä hyvä komissaari Rova ole aikaa sinne asti odotella. Meidän täytyy luottaa Euroopan parlamentti, jotta se kykenee tekemään tämä, jotta se pystyy pääsemään tästä maksuvajeesta mahdollisimman nopeasti pois. Teidän täytyisi Euroopan parlamentin kanssa tehdä strateginen suunnitelma sen suhteen, miten tämä vaje voitaisiin kattaa. Um, not in my sleep, no. Um, this is how it was translated. Uh, but I, in my, in my, in... Niin. Mielestäni kannattaisi tehdä seuraavaa. Ensin tärkeimmät asiat Seuraavien kuukausien aikana meidän täytyy soveltaa joustavuutta, jotta voimme vakauttaa maksut. Ja voimme antaa tilaa sille, mikä on elintärkeää, jotta voimme käyttää budjettiamme tehokkaammin ilman viiveitä ja lykkäyksiä. Ja tässä kohdin puheenjohtajan lupaus 300 miljardista tulee mukaan. Meillä on kolme kuukautta aikaa kääntyä teidän neuvoston puolenne sanoa, että tämänlaisen eh, investointiympäristön haluamme luoda. Johtaisiko se sitten siihen, että voimme keskustella näistä suurimmista strategisistakin kysymyksistä? Tietenkin. Omien varojen kysymys on erittäin kriittinen strateginen kysymys, jota täytyisi käsitellä. Ja luonnollisesti meidän täytyy sanoa, että nyt meillä on budjetti jaettu aika kiinteällä tavalla. 28 maata, eri budjettikohtien välillä on sovittu, mitä pitäisi tehdä. Liikkumavaraa on aika vähän, mutta ajatellaanpa myönteisesti. Meillä on enemmän rahaa kilpailukykyä varten, oikeastaan aika paljonkin enemmän kuin ennen enemmän rahaa horisontaalisia ohjelmia varten, ja jotta voitaisiin välttää se, että joudutaan ongelmiin, niin palaan tähän kysymykseen vielä. Ja palaan kerta toisensa jälkeen, koska se on oleellista meille interaktiivisella tavalla, kun haluamme viedä Eurooppaa eteenpäin. Merci. Kiitoksia. Ja Liad Niriada Our people are still suffering under the hard... Niin, kiitoksia. Ihmiset kärsivät vielä tiukkuus politiikasta ja Irlannissa meidän tilanteemme on täysin kestämätön esimerkiksi rannikkoyhteisöissämme. He ovat riippuvaisia kalastuksesta, mutta nyt eri alueilla perinteiset kalastusyhteisöt eivät enää löydä ruokaa pöydälleen. Tämä on erittäin tärkeä sektori meille. Te, te tulette Bulgariasta ja te tiedätte, mikä on EUn ra, rahastojen rooli. Meillä on myös erittäin vakava maasta muutto-ongelma. Samaa on muissakin maissa nähty. Tämä tarkoittaa, että nuoret ihmiset lähtevät meidän maastamme. Mitä takkeita te voitte antaa meille siitä, että investoitte näihin sellaisiin ohjelmiin ajoissa, jotka voivat parantaa ihmisten elämää? Ja minkälaisia konkreettisia ehdotuksia teillä on, jotta voitte silloittaa kuilua eri EUn jäsenvaltioiden elintasojen välillä? Kiitoksia kovasti siitä, että otitte esiin tämän kysymyksen. Tässä on kaksi tärkeää ongelmaa. Toinen on se, että sodan jälkeisen historiamme aikana nyt ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa joissain yhteisöissämme ja maissa köyhyys lisääntyy eikä vähene. Ja tämä on huolenaihe kaikille. Meidän täytyy tämä trendi saada kääntymään, ja siksi EUn budjetissakin kiinnitetään huomiota tai korostetaan sellaisia varoja, joiden tarkoitus on nimenomaan auttaa luomaan työpaikkoja, antaa mahdollisuuksia. Meillä on sosiaali ohjelmia, joiden tarkoitus on antaa varoja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kansalaisille. Ja tässä on kyse myös väestön kehityksestä. Me olemme ikääntyvä manner, ja sen lisäksi monet nuoret, pätevät, fiksut ihmisemme etsivät työllisyysmahdollisuuksia ulkomailta. Puhuin tässä erään MEPin kanssa, jonka poika on Kaliforniassa, ja hän miettii, löytäisikö hän työpaikkaa Euroopasta. Minä uskon siihen, että jos Euroopan unioni ei keskity kaikilla rintamilla siihen, että parannetaan kilpailukykyä, erityisesti uusilla teollisuuden aloilla. Jos me emme tätä tee, niin me emme voi torjua sosiaalista syrjäytymistä, köyhyyttä. Meidän täytyy auttaa niitä, jotka ovat jälkijunassa. Meidän täytyy saadaan ne toimimaan, meidän täytyy saada ne, jotka ovat niin sanotusti vetureina menemään vielä nopeammin. Tässä on kyse esteiden, kasvun esteiden poistamisesta. Ja tietysti sellainen henkilö, joka tulee vähän niin kuin jälkijunassa olevasta maasta, niin minä uskon, että näin ei tule jatkumaan loputtomasti ja kaikki kohesio-ohjelman varat varmasti tulevat hyödyttämään meitä, mutta nyt minulta loppui taas aika. Minä palaan tähän kysymykseen vielä. Merci, madame. Monika Vanna. Kiitoksia ja seuraavana Monika Vanna. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsenehdotus. Te tiedätte, että EU-budjetti vaikuttaa suoraan kansalaisten elämään ja että tasa-arvo on tärkeää ja vihreistä voin vain sanoa, että olen samaa mieltä. Ja kysymykseni liittyy sukupuoliulottuvuuteen budjettipolitiikassa. Vuodelta 2012 on tullut tutkimus, joka liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen ja tasa-arvokysymyksiin ja on todettu, että jos on otettu huomioon tasa-arvokysymykset budjetissa, komissiossa ja parlamentissa, niin ei mitenkään ole varmistettuna se, että sukupuoli tasa-arvokysymykset otetaan huomioon kaikissa budjetin vaiheissa ja osissa. Eli kysyisin, miten te aiotte varmistaa tai mihin konkreettisiin ryhmiin toim- toimiin ryhdytte, jotta tämä budjetin analyysi siitä, mitä se vaikuttaa naisiin ja miehiin, miten sitä voidaan kehittää edelleen, ja ehkä se voitaisiin vuoden 2016 budjetin yhteydessä ottaa käyttöön. Uh, thank you for this question. Kiitoksia kysymyksestä. No mikään yhteiskunta ei menesty, ellei hyödynnetä kaikkien sekä miesten että naisten lahjakkuutta ja työtä. Eli sukupuolikysymysten valtavirtaistaminen budjetissa ei ole mitään feminismiä, vaan se on sitä, että saamme parhaat tulokset investoistamme. Tämänhetkisessä tehtävässäni, ja niin, siis olen ihan mielelläni humanitaarisen avun asioista vastaava komission jäsen, ja tässä tehtävässä olemme tehneet hyvin paljon sukupuolten valtavirtaistamista ja meillä on sukupuoliindikaattoreita kaikessa toiminnassa. No, ihmisiä täytyy kouluttaa, eikä se ole helppoa, mutta mahdollista se kuitenkin on. Ja jos minut valitaan tähän uuteen tehtävään, niin meillä on hiukan jo ongelmia, missä jo toimitaan näin, esimerkiksi PK-yritysten ja yrittäjyyden osalta. Siellä ei tehdään paljon tämän asian tiimoilta, ja me haluamme tehdä enemmän, ongelmien osalta, joita ei ole niin helppo hoitaa. Ja sitten miten voi ottaa näitä sukupuoliindikaattoreita mukaan vaikeampiin ohjelmiin, no täytyy miettiä, mutta onnistummeko vai ei, niin se riippuu siitä, miten teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Siis 80 prosenttia varoista on yhteishallinnossa ja tietysti sanotaan, että hevosen voi viedä rantaan, mutta hevosta ei voi pakottaa juomaan. Eli meillä on näitä indikaattoreita, mutta jos tähän ei haluta lähteä mukaan, niin ei se sitten onnistu. Kyse ei ole siitä, että siis meidän täytyy lähettää nyt oikea viesti, ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla luodaan yhteinen ymmärrys siitä, että kyse ei ole yksilöistä useammin tämä naisille tärkeämpää kuin miehille, mutta kyse on talouden pärjäämisestä ja kansalaistemme elämänlaadusta. Marco Zani. Marco Zani, seuraavana. Sidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon komissaari, haluaisin esittää te esititte kolme kysymystä, jotka vastaavat niihin haasteisiin, joita me tulemme kohtaamaan. Palaan vielä tässä näihin maksuongelmiin. Te sanoitte, että aiotte viedä tätä asiaa eteenpäin, jotta tätä maksujen lumivyöryä voidaan hiukan sulattaa. Me haluaisimme tiedää, Minkälaisia rakenteellisia ratkaisuja aiotte suunnitella, jotta tällainen ongelma ei toistu tulevaisuudessa? Vuosi toisensa jälkeen hän maksamattomat laskut ovat vain kasvaneet lukumäärältään. Ehkä olisi syytä pohtia joitain muitakin toimia tulevaisuudessa, jotta tätä maksamattomien tätä laskujen lukumäärää voidaan vähentää. Entäpä sitten Euroopan unionin hallintokustannukset. Meillä on hallintokustannuksia, joita ei voida hyväksyä, erityisestikään aikana, jolloin meillä on kriisi ja työttömyyttä. Aiotteko pohtia niiden henkilöiden palkkoja? Puhun tässä erilaisten instituutioiden ja virastojen kustannuksista. Ja sitten kolmas kysymys. Mitä aiotte tehdä neuvoston kanssa, jotta voitte jotta voitte, ja nyt puheenjohtajan mikrofoni pätki, mutta mitä aiotte tehdä, jotta voitte vähentää kustannuksia, oli kysymys. On the, on the, on, on. Niin, maksukysymykseen ja siihen, miten, miten saadaan sitoumusmaksujen tilanne paremmaksi. Sitoumuksethan ovat olemassa tietystä syystä, eivät sen vuoksi, että niiden kanssa pelaillaan, kun ei ole riittävästi maksatuksia. Yleensä budjetissa sitoumuksia ei budjetoida maksujen perusteella, vaan maksut budjetoidaan sitoumusten perusteella. Ja meillä on monivuotinen rahoituskehys. Ja monien vuosien ja monien hankalien neuvotteluiden jälkeen meidän täytyy nyt keskittyä siihen, miten me toteutamme tätä budjettia parhaalla mahdollisella tavalla niin, että se hyödyttää ihmisiämme. Toiseksi tulevaisuuden maksatuksista. Me olemme aloittaneet nyt erittäin vakavan kautta linjan yltävän työn siitä, miten hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan niin, että, ja hallinnoidaan niin, että me voimme myös hallinnoida maksatuksia paremmin jatkossa. Ja tämä on sellainen työ, joka mielestäni on oleellista, jos me haluamme hallinnoida tulevaisuudessa – näitä maksujamme niissä tiukoissa rajoissa, jotka meille on asetettu. Ja minä eh, muuten hoidan tätä asiaa eh, ja nyt omassa tämänhetkisessäkin dg ja tämä on tuottanut tulosta. Sitten eh, hallinnosta. Minä tulin mielestäni aika hyvästä ö, instituutiosta. Maailmanpankki on kansainvälinen ö, erittäin pätevä laitos ja minä, minun teki, tekivät, teki, tekivät myös komission työntekijät hyvän vaikutuksen. Mutta kyllä meillä on pa- vielä mahdollisuuksia parantaa toimintaa. Me voimme madaltaa muuria eli pääosastojen välillä. Ja e, Euroopan komission uusi rakenne vie meitä oikeaan suuntaan, ja minä uskon, että tulos tulee olemaan se, että saamme aikaan säästöjä, kun hallinnoimme tiimejämme paremmin. Ja tähän kolmanteen kysymykseen vastaan, että olipa hyvä, että aika loppui. Eleftherios Sinadinos. Eleftherios Sinadinos seuraavana. En näe häntä täällä. Haluaako joku muu sitoutumaton käyttää jo Jollei, niin näin päättyivät poliittisten ryhmien esittämät kysymykset. Ja nyt siirrymme kysymyksiin, jotka liittyvät budjettivaliokunnan toimialaan. Ensimmäisenä annan Damassur. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Olemme jo kokouksen alusta lähtien saaneet nähdä, että Euroopan unionin budjetti on jatkuvasti maksuvajeessa. Ja toden, to, tosiasia on se, että uudella komissiolla ei ole riittävästi rahaa todennäköisesti rahoittaa sen prioriteetteja, sillä ainoat maksut, joita on, maksumäärät, jotka on käytössä, käytetään aiempien asioiden maksamiseksi. Me tunnemme tämän tilanteen ja Tämä johtuu siitä muutoksesta, joka on tullut rahoitustapaan budjetista. Budjet ei enää rahoiteta nimittäin omista varoista, vaan kansallisista varoista. Euroopan parlamentti on tehnyt tämän järjestelmän uudistamisesta avainkysymyksen silloin, kun päätettiin monivuotista rahoituskehyksestä. Mario Montin johtama korkeatason työryhmä on työstänyt näitä ehdotuksia. Te totesitte, että osallistutte siihen. olenko minä ilahtunut siitä. Mikä teidän roolinne teidän mielestänne on, kun vastaatte äh, asioista tässä korkeassa työryhmässä ja sitten kun tätä monivuotista rahoituskehystä muokataan uudelleen puolivälissä? Kiitoksia edustaja Lamassur. Kiitoksia siitä, mitä teitte tämän valiokunnan puheenjohtajan myöskin kun autoitte näissä tiukoissa ongelmissa Toivottavasti voimme panostaa paljon tämän korkean työryhmän työskentelyyn ja saada aikaiseksi tuloksia, sillä se mitä on nyt ollut nähtävissä ei ole mikään terve kehitys. Kun katsotaan tätä budjettiamme, niin omien varojen osuus on laskenut ja taas BKT-pohjaisten osio kasvanut. Tämä väistämättä johtaa erittäin tiukkoihin neuvotteluihin ja se asettaa kohesion ystävät, maatalouden ystäviä vastaan, nettomaksajat, nettosaajia vastaan, parlamentin neuvosta vastaan. Erilaisia jännitteitä syntyy josta ei ole mitään hyötyä Euroopan yhtenäisyydelle. Eli kysymys ei ole pelkästään siitä, mistä raha tulee, vaan myös siitä, mikä vaikutus tällä budjetoinnilla on sille, millä tavalla me toimimme. Näin toivoisin kovasti, jos, että teiltä tulisi ehdotuksia, jotka ovat poliittisesti kestäviä, jotka johtavat ainakin siihen, että voimme tätä suuntaa muuttaa. Mehän kaikki tiedämme, mikä komission ehdotus on ollut tästä kohdin. Minusta meidän ei tulisi rajoittua pelkästään komission näkemykseen, vaan meidän tulisi katsoa myös muuta. Minun roolini on erittäin aktiivinen. Ja toivottavasti työllisyydestä, kasvusta vastaava varapuheenjohtaja liittyy myös tähän ryhmään. Teemme siis parhaamme, jotta voimme olla osana tätä prosessia. Mikä sitten lopputulos on, niin se tietysti määräytyy sitten poliittisesti. Merci. Kiitoksia. Isabel Tuma seuraavana. Oui, la, la priorité pour les soci... Sosiaalisten demokraattien prioriteetti on tämä 300 miljardia kasvuun ja työllisyyteen. Ehdotuksia tehtiin viime syyskuussa neuvostossa. Siellä puhuttiin siitä, että osa voitaisiin käyttää eurooppalaisen vakausmekanismiin, jotta voidaan tehdä kestäviä investointeja kasvun hyväksi. On puhuttu 20-40 miljardista, jotka voitaisiin antaa investointi rahastoon Euroopan investointipankille. Mitä mieltä olette tästä ja mikäli tämä toteutuu, millä tavalla voidaan varmistaa demokraattinen valvonta näiden varojen käytön suhteen? Te puhuitte äsken näistä joukkovelkakirjoista ja haluaisin kiittää Jörän Farmia hänen tekemästään työstä. Ja meidän pitäisi innostaa yksityisiä investoimaan suuriin julkisiin infrastruktuureihin, mutta miten voidaan varmistaa, että Euroopan Eurooppa ja veronmaksajat eivät yksin joudu maksamaan näistä investoinneista, mikäli ne epäonnistuvat. Ja sitten investoivat ovat ainoat, jotka hyötyvät, mikäli tässä onnistutaan. No, aika taisi loppua, eli ihan nopeasti. Sitten monivuotisen rahoituskehyksen uudistaminen. Siinähän pitäisi vähentää esimerkiksi rakennerahastoja ja edistää rahastoja, jotka edistäisivät Euroopan toimintaa yksinkertaisena investointipankkina. Very good, uh, no, siinä oli oikein hyviä kysymyksiä, kiitos. Ensinnäkään ei nyt pidä niin kauheasti keskustella näistä 300 miljardista, koska meillähän on varapuheenjohtaja ja yksi periaate uudessa rakenteessa on se, että meidän täytyy kunnioittaa toistamme mandaatteja – Eli te voisitte sitten kysyä häneltä tätä ja kolme kuukauden kuluttua tietenkin sitten kerromme yksityiskohtaisemmin, mitä näillä miljardeilla tehdään. Me olemme tiimi ja toimme yhdessä ja tulen tänne uudelleen. Sitten innovatiiviset välineet ja välineiden valvonta. Olen täysin samaa mieltä siitä, että olisi väärä tapa käyttää veromaksajan varoja, mikäli riski otetaan pois ja edut jätetään sitten yksityisiin käsiin. Ei kovin järkevää rahankäyttöä. Mutta tätä me emme ehdota, emmekä näin tee. Me ehdotamme, että katsomme, millaisia esteitä on ja niitä poistetaan, jotta investointeja voidaan tehdä. Ja tietysti meillä pitää olla kunnollinen valvontajärjestelmä tämän tyyppisiä investointeja varten. Olen Maailmanpankissa töissä 17 vuotta ja voin kertoa, että valvontamekanismit voivat olla yhtä investointeja tällaisissa investoinnissa kuin apurahojen osalta tai vielä tiukempia. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa, joilla on taitoa hallinnoida julkisia varoja vastuullisesti ja tällaisen joustavuuden kerran. Meillä on hiukan vielä aikaa. Niin, uskon, että tämä valvontajärjestelmä kysymys innovatiivisia rahoitusvälineitä koskien on erittäin keskeinen kysymys. Ja olen iloinen siitä, että siis jos minut valitaan tähän että vastaan tästä kysymyksestä, koska minulla on henkilökohtaista ymmärrystä siitä, mitä voidaan tehdä. Ja minulla on myöskin erittäin voimakas sitoutuminen siihen, että takamme, ettei tässä avata mitään Pandoran lipasta ja sitten päästetä verovaroja hukkaan. Mutta olisi suuri virhe, jos emme lähtisi siihen suuntaan, että varoja käytetään tehokkaammin. Se on niin tarpeellista. Meidän pitää saada enemmän luovuutta, enemmän innovaatiota, enemmän kasvupotentiaalia jäsenvaltioihimme. Merci, madame. Kiitoksia. No niin, nyt täytyy taas käynnistää uudelleen tuo ajanottokello Bernd Kölmel seuraavana. Frau Kommissarin komissaari, kirjallisissa vastauksissa, jotka olette toimittaneet meillä, ja mielestäni muuten ne ovat erinomaisia, nämä vastaukset. Ja siellä te olette puhunut myöskin siitä, että EU-toimielimet kärsivät uskottavuusongelmasta ja eu organisaatiot eivät ole kovin suosittuja kansalaisten piirissä. Miten tätä tilannetta voitaisiin parantaa? Yksi asia voisi olla se, että toimisimme avoimemmin. Kansalaisten on ymmärrettävä, miksi toimielimet EU:ssa ovat olemassa, miksi kaikki tämä maksaa näin paljon. Joten tähän liittyy yksi konkreettinen kysymys. Vuonna 1990 oli kolme virastoa EU:ssa ja vuodesta 2004 näitä on kaksi kertaa enemmän ja nyt näitä virastoja on jo lähes 40. Eli kysymys, ovat ne kaikki tarpeellisia? Jotkut niistä toimivat Brysselissä, onko tämä tarpeellista ja voisitteko varmistaa sen, että näiden virastojen arvo arvioidaan? Kiitos. Uh, I thank you very much. Kiitoksia. Voin kertoa, että tässä avoimuuskysymyksessä olen täysin samaa mieltä kanssanne. Kahdesta syystä. Ensinnäkin avoimuus on paras tapa suojella varojamme väärinkäytöksiltä. Vaikka ympäristö on korruptoitunut, jos on avoimuutta, niin sitten saadaan aikaan tuloksia. Aikaisemmassa elämässäni tein työtä esimerkiksi Indonesiassa, Tatarstanissa, Venäjällä. Ja pelkästään kun toimittiin avoimesti, kerrottiin ihmisille mitä käytetään, niin sitten nämä yhteisöt, ihmiset toimivat valvojana Eli silloin tuloksiin päästään. Ja EU:ssa mehän olemme hyvin avoimia, mutta meidän täytyy myöskin olla käyttäjäystävällisellä tavalla avoimia. Usein halutaan tiedä jotain työstämme ja sitten etsiä etsiä tietoja ja jää vaikutelma, että näitä tietoja ei ole olemassa. Kyllä ne jossain ovat. Ja mielestäni tämä on osa työtäni, eli millä tavalla avoimuudesta voidaan tehdä valvontajärjestelmän kaveri. Se olisi hyvä askel eteenpäin. Ja sitten virastoista. Jokainen virasto on luotu jotain tavoitetta varten puuttumaan johonkin ongelmaan, joka on täsmällinen ja konkreettinen. Jotkut virastoista suojelevat kansanterveyttä, jotkut luovat parempaa tutkimusta, innovaatiota – ja täytyy myöntää, että minun täytyy tutustua vähän paremmin tähän virastojen maailmaan ennen kuin tulen tänne ja sanon, että kyllä, voimme tarkastella ja ehkä tehdä suosituksia. Mutta yleisesti ottaen, kun pyritään tehokkuuteen, todellakin pyritään, niin sitten ei ole mitään salaisuuksia. Kaja Kalas. Kaja Kallas seuraavana. C'est Madame Amélie Jatenmäki. Anneli Jättämäki Korvahnet. Esitän kysymykseni suomen kielellä. Arvoisa komissaari, edellisellä kaudella hoiditte tehtävänne asian tuntevasti ja hyvin nyt tuleva postinne on aika erilainen. Kysyisin, miksi katsotte, että juuri te olette nyt sopiva budjettikomissaari. Mitkä ovat ne ansiot ja seikat, jotka tekevät teistä tämän postin parhaan haltijan? I would, I would have thought that it... No, Uskon, että Juncker voisi parhaiten vastata tähän kysymykseen, mutta jospa minä nyt arvailisin, miksi minut valittiin. Tämä on suuri vastuualue. Ja minä myönnän, että ensimmäinen reaktioni, kun kuulin tästä tarjouksesta, oli, että hiukseni nousivat pystyyn. Onneksi minulla on lyhyet hiukset. No mutta vakavammin minä ajattelin tätä asiaa ja tulin siihen tulokseen, että Juncker valitsi minut hyvistä syistä, itse asiassa kahdesta hyvästä syistä, Siksi, että minä olen ammatissani tai ammatillisessa elämässäni ollut hyvin suurissa vastuutehtävissä. Olen ollut vastuussa rahoituksesta. Itse Maailmanpankissa olin vastuussa koko maailman pankin instituutioista. Ja minä tein tämän työni henkilönä, joka on vastuussa sekä rahasta että ihmisistä. Olen ylpeä tästä työhistoriastani itse asiassa. Toinen syy on se, että minä uskon, että olen pystynyt todistamaan, että olen itsenäinen, riippumaton en ota vastaan käskyjä keneltäkään. Katson vain, mikä on eurooppalaisten etu, ja se on mielestäni erittäin tärkeä edellytys tälle työlle. Ja minä teen myös kovasti työtä. Sekin varmasti auttaa. Madame Liad Nirjada. Liad Nirjada. Look, I suppose really when we're in budgets we talk about... Kun tässä nyt puhutaan budjetista, niin puhutaan miljardeista toisen perään, ja se on varmaan miljardi ja kaukana niistä, jotka, kään, jotka joutuvat kärsimään köyhyydestä. Me näemme Irlannissa esimerkiksi sen, että yksi viidestä elää köyhyydessä ja ollaan soppajonoissa ja leipäjonoissa. Olette kehittäneet erilaisia järjestelmiä, kuten nuorisotakujärjestelmä, joka ei ole riittävästi. Me tarvitsemme todellisia investointeja, jotta voidaan saada tuottavia ja kestäviä infrastruktuureita. Sen sijaan, että ollaan tehokkaita ja lisätään EU-budjetin lisäarvoja niin, että on kolminkertaistettu tämä niin sanottu innovoiva rahoitusväline EU-rahastoissa, tarvitsemme konkreettisia kestäviä tuloksia mitä hyötyä on ollut näistä spekulatiivisista välineistä ja mitä tarvitsemme sosiaalisessa Euroopassa, sitä meidän tulisi pohtia. Kun ajattelemme sitä, millä tavalla olemme toimineet, oletteko sitä mieltä, että spekulatiiviset välineet ovat todella oikea tie eteenpäin? Kun otetaan huomioon, mikä tämänhetkinen tilanne on ja mitkä tulevaisuuden näkymät meillä on, niin minusta me palvelemme kansalaisemme parhaiten – jos luomme lisämahdollisuuksia heille täällä Euroopassa. Se vaatisi sen, että vapautetaan näiden yrittäjiemme potentiaali, varsinkin nuorten sellaisten. Tällä hetkellä meillä ei ole nähtävissä riittävästi investointeja Euroopassa. Emme näe, että kasvua on riittävästi Euroopassa. Ja meillä on vastuu myöskin hoitaa oma osamme tässä suhteessa. Muistakaamme myös, että innovatiiviset rahoitusvälineet ovat edelleen aika pieni osa EU-budjetista. Tässä puhutaan 9 miljardissa. Sanoin, että kolminkertaistettiin ne, mutta lähtökohta oli hyvin matala. Ja vastauksena edelliseen kysymykseen toteaisin myös sen, että olen kovin huolissani siitä, että varovaisesti arvioimme kokemuksia jokaisesta ennen kuin mennään eteenpäin. Ja meillä on, meillä pitää olla rohkeutta pysäyttää ne, jos niistä ei ole mitään hyötyä. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla ne toimivat. Jos ne toimivat, niin niitä tehdään lisää. Suurimmista huolenaiheista yksi on se, että useimmiten pyydetään toimimaan ennen kuin näiden pilottihankkeiden toiminta on arvioitu. Niin lupaan, että näin ei tapahdu tällä kertaa. En aio antaa sen tapahtua. Mutta tietysti samalla meidän täytyy tehdä enemmän niiden hyväksi, jotka ovat kaikkein hankalammassa asemassa. Nuorisotakuu on erittäin hyvä. Meillä on nyt siitä paljon kokemusta. Toivottavasti minusta tulee se komissaari, joka näkee tämän laajenevan. Merci. Kiitoksia. Indrek Taran seuraavana. Georgieva, let me first of all... Kiitoksia. Ensinnäkin onnittelen Bulgarian kansalaisia, koska toisin kuin monet jäsenvaltiot ovat nimenneet riippumattoman henkilön, joka on vain jos löyhässä yhteydessä poliittisiin ryhmiin ja jotka eivät tunne esimerkiksi ympäristöongelmia. Eli ennen kuulemistani minä ja vihreät tuimme teidän nimitystänne. Me katsomme, että ilmaston lämpeäminen on asia, johon täytyy kiireellisesti puuttua, ja ainakin pitäisi 20 prosenttia saada rahoitusnäkymistä tähän, mutta se ei kuitenkaan läheskään riitä. Millä tavalla aiotte tuoda ympäristötaustanne mukaan seuraavan komission, jotta EUn budjetti vaikuttaisi enemmän ilmastokriisin torjumiseen? Ja millaisia ehdotuksia teillä on, jotta budjettia voitaisiin vihertää ja jotta siitä saataisiin kestävämpi mukaan lukien yhteinen maatalouspolitiikka? Ja sitten ympäristökysymysten valtavirtaistaminen, jotta voidaan lisätä ilmastoosiaa, koska vahva politiikka on sellaista, joka on yhteydessä budjettivaroihin. Thank you very much. Kiitoksia siitä, että otitte esille nämä monet tavoitteet, joita budjetilla on. Eli kaikissa tehtävissä meidän täytyy pyrkiä siihen, että torjumme ilmastonmuutosta. Itse uskon henkilökohtaisesti ja myöskin ammattini puolella, nyt kun olen viisi vuotta ollut komissiossa, että ilmastonmuutos on todellinen. Sitä tapahtuu jo. Ja ilmastonmuutoksen torjunta on todennäköisesti tärkein taistelumme tällä hetkellä. Komissio on sitoutunut 20 prosenttiin omista varoista. Nythän ollaan 12,5 prosentissa. Ja tietysti haluan, että pääsemme 20 prosenttiin. Ja olisi hienoa, jos päästäisiin 20 prosentin yli. Ja uskon, että näin käy, koska tässä nyt on alettu panna täytäntöön hankkeita, jotka olisivat olennaisia vasta 2016, mutta jo nyt maatalouspolitiikassa on hiukan liikettä kohti vihertämistä ja sitä, millä tavalla voidaan vähentää myöskin hiilidioksidipäästöjä. Ja kun valmistauduin kuulemiseen, no, luin valtavan kasan asiakirjoja ja usein esille tuli hienoja tiedon palasia. 138 000 luomuviljelijää on hyötynyt yhteisestä maatalouspolitiikasta. Eli he tuottavat terveellisempää ruokaa, mutta myöskin tämä saa maatalousyhteisöstä vihreämpiä. Ja kun ajatellaan lähestymistapaa, niin totta kai meidän täytyy valvoa, mitä tapahtuu budjetille sisäisesti ja ulkoisesti, miten käytetään kehitysyhteistyövaroja, mutta myöskin täytyy katsoa, mitä teemme omissa rakennuksissamme. Päivästä päivään me olemme osa tätä taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Jonathan Arnott. You told us that you are Jonathan Arnott. When my colleague... Te sanoitte, että aika loppuu juuri siinä vaiheessa, kun kollega kysyy tästä Strasbourgin matkustamissirkuksesta. Aika Monet veronmaksajat uk ja Britanniassa ovat sitä mieltä, että tällainen matkustelu Brysselistä Strasbourgin, joka maksaa satoja miljoonia ja, ö, vuodesta, on ö, symboloi sitä, että mitään vastinetta rahalle ei todellakaan saada. Kun te sanotte, että pyritte saamaan vastinetta rahalle EU-budjetista, niin aiotteko te tukea yhtä yhtenäistä toimipaikkaa, jotta veronmaksajien varat säästyivät? Aiotteko te tukea samoja kriteerejä kaikille EUn rahoittamille projekteille, jotta me voimme tiedä, tie, saada tietää, ovatko ne onnistuneet vai eivät. Ja haluaisimme myös tietää, aiotteko tehdä jotain ähm, henkilöstölukumäärälle, kun meidän byrokraattiemme määrä täällä Brysselissä on suurempi kuin brittiarmeijan. Minua huolestuttaa kyllä brittiarmeijan koko tässä enemmän. Ensimmäisen kysymyksen kaikella kunnioituksella. Tehän tiedätte, että tarvitaan perussopimuksen muutos, jotta kysymyksenne voitaisiin vastata. Joskus jotkut sanovat minulle, että olen ihmennainen. Minä en ole mikään ihme ihminen. Perussopimuksen muuttamiseen tarvitaan niiden tahto, jotka allekirjoittivat perussopimuksen. Kysymykseen siitä, miten me eh, tarkastamme tai valvomme toimiemme kustannustehokkuutta. No, suoritusperusteinen perusteinen budjetointi on juuri, siitä, siitä juuri on kyse. Ja me olemme siirtymässä suoriteperusteiseen budjettiin ja on hyvä, että myös parlamentti on valppaana, kun me valvomme budjettia. Suoritebudjetoinnissa meidän täytyy arvioida paitsi se, kuinka paljon rahaa käytetään mihinkin, myös siihen, mikä on tulos tästä varainkäytöstä. Ja ongelma, jonka usein kohtaamme, on se, että usein tämä sysää meidät mit mittaamaan sellaisia asioita, jotka ovat helposti mitattavissa, pikemminkin kuin sellaisia, joiden mittaaminen olisi tärkeää. Ja siksi tämä suoriteperusteisuus saattaa johtaa kielteisiin vaikutuksiin, joita ei ole tarkoitettu. Eli meidän täytyy varovasti viedä tätä hanketta eteenpäin, mutta meillä ei ole mitään veruketta olla vastaamatta siihen vaatimuksen, jonka esititte ja jonka monet muutkin esittävät, eli että meidän täytyy suoriteperusteista budjettia viedä eteenpäin, ja me teemme kovasti työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kiitos. Esteban González Pons. Kiitoksia, Esteban González Pons. Kiitoksia. Euroopan kansalaiset. No niin. No niin. Euroopan kansalaiset miettivät yhä enemmän, kuinka tärkeä Euroopan hanke on. Euroskeptisismi nousee ja myöskin meidän täytyy miettiä, miten on hoidettu talouskriisi ja muut tilanteet, kuten esimerkiksi Venäjän toiminta viljelijöitämme ja kalastajiemme vastaan. No budjettikysymykset ovat poliittisia, mutta budjetissa ei ole kovin paljon kunnianhimoa. Eurooppalaiset johtajat vuodesta vuoteen ilmeisesti katsovat, että budjetti on liian pieni, vaikka se ei ole edes yhtä prosenttia EUn vauraudesta. Ja katsotteko olevanne valmis saamaan neuvosto vakuuttuneeksi siitä, että pieni lisäys budjettiin vaikuttaisi erittäin myönteisesti EUhun? Eli toisin sanoen, oletteko sitä mieltä, että vähemmillä resursseilla on mahdotonta saada aikaan enemmän Eurooppaa? Uh, Thank you very much. Kiitoksia. On harmillista, että neuvotteluiden loppuvaiheessa, kun rahoituksesta keskusteltiin, tehtiin sitten päätös pienemmästä summasta kuin komissio oli ehdottanut. Mutta meillä nyt on tämä monivuotinen rahoituskehys, ja nyt kaikkein tärkeintä on keskittyä panemaan täytäntöön sitä, mitä meillä on, ja osoittamaan, mitä arvoa työllämme on. Ja sitten Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kaikki, jotka rakastavat Eurooppaa, ovat tästä varmasti huolissaan. Monet ihmisistä eivät enää usko Eurooppaan, ja siihen on syy. Se, mitä voimme tehdä, no voimme puhua näistä syistä, ketä pitäisi syyttää, kuka on vastuussa. Mutta minä puhuisin ainoastaan komission vastuusta tässä kysymyksessä. Meidän pitää olla lähempänä kansalaisia kertomassa siitä, mitä teemme. Kävin pari päivää sitten yhden parlamentin jäsenen luona ja kysyin, että tiedätkö minun pääkaupungissani, kaupungissa, jossa synnyin, siellä on metro EUn takia. Ja siksi ihmiset voivat käydä töissä, yritykset menestyvät paremmin, silloin vauraus voi lisääntyä, ja se johtuu EUsta. Mutta me emme riittävästi kerro näistä asioista. Ja miksi? Minä en ymmärrä sitä. Kun aloitin tässä tehtävässäni, minun tiimini ihmettelivät, kun vaadin, että meidän täytyy olla näkyviä, kun autamme toisia. Ja sitten sanottiin, että ei, ei, ei pidä tehdä noin, ei kyse ole tästä, vaan meidän pitää vain tehdä oikeat asiat. Mutta kyse on tästäkin, koska jos ihmiset eivät tiedä, mitä me teemme, niin miksi he tukisivat meitä? Ja siksi haluan tehdä työtäni myöskin lähellä kansalaisia. Derek Vaughan. Derek Vaughan, seuraavana. Kiitos. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Me usein teemme ennustuksia sen suhteen, miten varat käytetään ja varmistaudumme siitä, että niitä käytettäisiin oikein ilman virheitä ja petosta. Mutta kuten sanotte tässä kirjallisessa vastauksessa, meidän tulisi keskittyä myös paremmin rahojen käyttöön. Siitä syystä tulisi valvoa sitä, että EU-varoilla päästään tavoitteisiin ja että niillä saadaan aikaiseksi oikea vaikutus tarjoamaan työpaikkoja kasvua. Tämä on tärkeää perinteisten EU-varojen kohdalla, mutta myös tärkeää tämän 300 miljardin kohdalla eh, näitä investointeja, joita komission puheenjohtaja ehdottaa. Miten komissaarina varmistaudutte siitä, että me voimme valvoa EU-varojen käyttöä ja käytön tehokkuutta, kun päästään eu että päästään EU-tavoitteisiin työpaikasta kasvusta. Ja toinen nopea kysymys koskee maksujen viivästymisiä. Maksussa on ongelmia, mutta mikä tämän ratkaisun estää on nimenomaan neuvostopoliittinen päätös neuvostossa. Ei kysymys ole rahoittamisesta, vaan neuvoston poliittisesta päätöksestä. Toinen kysymykseni teille on, millä tavalla aiotte vakuuttaa neuvosto siitä, että se muuttaa kantaansa näistä maksuista, jotta voitaisiin lopulta ratkaista tämä ongelma? Kiitoksia. On totta, että tasapaino paremman rahan käytön ja tulosten ja valvontajärjestelmien välillä, jotta voitaisiin taata parempi rahankäyttö, on aina olemassa. Ainahan tässä tällä alueella hieman tuollaista jännitettä on. Minun mielestäni valvonta on tarpeen. Miksi muuten veronmaksajat luottaisivat meihin? Pare, paras tapa tarjota näitä valvontamenettelyitä on tarjota kannustamia niin että, ja niin, että ihmiset ovat hyvin koulutettuja ja tietävät, mitä he tekevät. Meidän tulee keskittyä paljon enemmän siihen, että katsomme tätä tukiympäristöä ja samanaikaisesti meillä täytyy tietysti olla myös erittäin vahvoja valvontajärjestelmiä käytössä, sillä heti kun jotain huonoa tapahtuu, niin se vie meitä vuosia taaksepäin sen suhteen, että ihmiset luottavat meihin. Sitä ei voida missään tapauksessa hyväksyä. Nollatoleranssi petosten kohta ei se mikään iskulause ole, vaan välttämättömyys. Jos nolla pienempiä lukuja olisi olemassa, niin minä käyttäisin sitä. Koska tämä on täysin välttämätöntä. Minun mielestäni se, että saadaan ähm, valvonnan kustannukset mahdollisimman matalaksi, niin paras tapa on hoitaa se niin, että joka ikinen meistä hoitaa oman osansa sen sijaan, että Meillä on tietyt henkilöt, jotka suunnittelevat ja toiset, jotka valvovat. Meidän kaikkien täytyy kantaa tämä yhteinen tavoite mukanamme. Neuvostosta uskon siihen, että meillä neuvostossa on joku sellainen henkilö, joka on luotettava. Ja toivottavasti voin sitten, tai tarkoituksena on näitä lähestyä. Niin, anteeksi. Ehkä saan myöhemmin päättää vielä. Probablement. Bernd Kolmel. Bernd Kolmel. Ja, Frau Kommissarin. Komission jäsen. Täällä on puhuttu nyt paljon menoista ja nyt haluaisin kuulla jotain vähän tuloista. Tällä hetkellä meillä on järjestelmä, joka alun perin pohjautui alkuperäisiin omiin varoihin ja sitten jäsenvaltioiden maksuihin. Nyt kun purettiin näitä tullimaksuja, niin sitten omat varat tietenkin vähenivät ja siksi jäsenvaltioiden piti maksaa enemmän. Nyt meillä on bruttomaksajia ja nettomaksajia. Bruttomaksajat maksavat jotain ja saavat takaisin, ja nettomaksajat maksavat, mutta eivät saa mitään takaisin. Eli onko järkeä, että maksa, joku maa maksaa suuria summia ja saa osan takaisin? Onko siinä järkeä? Voitaisiinko uudistaa järjestelmää niin, että ei ole ylipäänsä tarvitse maksaa niin paljon, ja näin voitaisiin hallintokustannuksissa säästää? Uh, thank you. That would have been wonderful. Kiitos. No, se olisikin hienoa. Kaikki, mikä yksinkertaistaa budjettiamme, olisi hienoa, koska siitä tosiaan on tullut liian monimutkainen sekä menojen että tulojen hallinnassa. No, tulojen osalta palaisin nyt näihin omiin varoihin. Tapa, jolla nyt kerätään varoja Euroopalle, se vaikuttaa juuri näihin jännitteisiin, joista puhuitte. Mutta meillä on kuitenkin työtä tehtävänä. Meidän täytyy selkeämmin määritteellä Euroopan budjetin arvo kansalaisiamme ajatellen, mukaan lukien ne, jotka ovat nettomaksajamaita. Tämä ei ole kovin hyvin tiedossa, eli kuinka paljon ne hyötyvät EUn budjetista, koska emme oikeastaan ole hyviä mittaamaan – kuinka paljon sitten palautuu yrityksille nettomaksajamaista, kun siellä esimerkiksi toteutetaan jotain kohesiopolitiikan hankkeita. Meidän täytyy löytää tapoja rakentaa enemmän siltoja eri maiden ja kategorioiden välille, eikä erottaa niitä toisistaan. No tietysti yksinkertaisin silta olisi ollut se, että poistetaan tämä palautuva osa Tehän tiedätte, että neljä työpäivää menee siihen, että eurooppalaiset ymmärtävät Euroopan budjetin. Siis neljä päivää menee siihen. Eli olisi helpompi, jos vain sovitan budjetista ja pannaan täytäntöön. Se olisi vähentänyt tätä painetta. Mutta minä olen pragmaattinen henkilö ja haluan toimia tässä ympäristössä, joka meillä tällä hetkellä on, ja tietysti täytyy miettiä sitä näitä omia varoja, eli millainen ympäristö voisi tulevaisuudessa olla. Mikael Törer. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen. Budjetissa on nyt se tilanne, että 81 prosenttia budjetista – ovat yhteisvalvonnassa, eli jäsenvaltiot ovat mukana niiden hallinnoinnissa. Ja aina puhutaan sitten tämän hallinnon laadusta ja myöskin sen sitovuudesta, kun ajatellaan politiikkaa. Oletteko valmiita ryhtymään toimiin, kuten esimerkiksi tämä National Management Declaration, se johtaisi siihen, että jäsenvaltiot sitoutuvat parempaan varainhallintaan. Ja edelleenkin meillä on tällaista klassista budjetin hallinnointia, Parlamentissa on keskusteltu tästä siirtymästä suorituspohjaiseen budjettiin. Ja millaisia toimia teillä on suunnitteilla, jotta voisimme edetä tällä saralla? Ja katsotteko, että olisi mahdollista tehdä ehdotuksia, jotta tämä tarkastuslausuma järjestämme myöskin uudistettaisiin? Thank you very much. Uh, yeah. Kiitoksia. Niin, minä tuen näitä kansallisia ilmoituksia. On harmi, että ainoastaan neljä jäsenvaltiota on päättänyt ottaa ne käyttöön. Ja ne eivät ole jäsenvaltioita, joissa on eniten ongelmia täytäntöönpanon suhteen. No miten tässä voidaan edetä? Komissio on tehnyt ehdotuksen tästä aiheesta ja nyt kysymys on siitä, miten jäsenvaltiot saadaan vakuuttuneeksi siitä, että tämä olisi hyvä ajatus. Mutta sitten oikeudellisia ongelmia on myöskin tietyissä jäsenvaltioissa. Federaaliset valtiot ovat yhdessä kategoriassa, miten hoidetaan ne asiat. Ne täytyy miettiä kunnolla. Mutta tällä tavalla voidaan saada enemmän sitoumusta ja saada kansalliset parlamentit mukaan tähän valvontaan eurooppalaisten varojen suhteen. En nyt ihan ole luottavainen sen suhteen, että parhaalla mahdollisella tavalla olisi tehty työtä jäsenvaltioiden kanssa. Olemme edelleen vaiheessa, jossa komissio ja jäsenvaltiot monissa tapauksissa eivät toimi yhtenä tiiminä yhteisen tavoitteen hyväksi. Komission henkilöstöä pidetään vähän niin kuin vahtikoirina. Ja kuten sanoin, kyse on asenteesta. Jos halutaan tuloksia, niin asiat suivat paremmin. Ja tuloksista, no tuen niitä, mutta olen myöskin varovainen. Eli tehdään ensin se, mikä on helpompaa, opitaan ja editään. Kiitos. Jadnir Jada. We are aware of the work that you carry. Me olemme tietoisia siitä työstä, jota olette tehnyt komissaarina, joka vastaa kriisiasioista ja humanitaarisesta avusta. Joten Todellakin. Tässä ollaan nyt ehkä menossa pois sitoumuksista, rauhan sitoumuksistamme. Ja kun ajattelemme, mitä Irakissa ja Syyriassa ja Palestinassa tällä hetkellä tapahtuu, niin meidän täytyy ankkuroida tai kanavoida rahaa EU-sta näille ihmisille. Suurin osa EUn jäsenvaltioista on demografisten haasteiden edessä ja eivät halua ottaa vastaan Lampedusalle saapuneita pakolaisia. Me olemme nyt sellaisessa pisteessä, jossa kaikenlainen apu on kurjalla tasolla, ja minä en halua, että meidän lapsemme elävät tällaisessa maailmassa. Minkälaisia konkreettisia ehdotuksia teillä on siihen, että EU todella sitoutuu todelliseen rauhanrakentamishankkeeseen? Tämä on hyvä kysymys. Tähän on vaikea vastata kahdessa minuutissa, mutta minä yritän. Minä nimittäin välitän, minä välitän syvästi tästä asiasta. Ensinnäkin Frontex ja kehitysapu. Minä olen vakuuttunut siitä ja aion jatkossakin pysyä tällä linjalla, jos saan pitää paikkani. Mielestäni on se, että minusta olisi väärin lähestyä maahanmuuttohaastetta niin, että keskitytään ainoastaan niihin ihmisiin, jotka tulevat Eurooppaan. Meidän täytyy puuttua tilanteeseen myös siinä maassa, josta ihmiset tulevat. Miksi he niin epätoivoisesti haluavat vaarantaa elämänsä, menevät rikkinäisiin veneisiin tullakseen äh, Eurooppaan? Olot näissä maissa ovat kauheat ja meidän täytyy investoida turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Seuraavaksi täytyy puuttua ihmissalakuljettajien verkostoihin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä torjuaksemme niitä. Ja vasta sen, sen jälkeen meidän täytyy ryhtyä käsittelemään tilannetta <clears throat> niiden ihmisten kohdalla, jotka lopulta pääsevät tänne. Toki meidän täytyy tehdä enemmän näidenkin ihmisten hyväksi. Minä uskon siihen, että konfliktien estäminen ja niiden ratkaiseminen ovat asioita, joiden täytyy tulla meille lähestulkoon pakkomielle eh, poliittisesti ja rahallisestikin, koska minähän olen siis todellakin vielä eh, humanitaarista, eh, humanitaarisesta avusta vastaava komissaria, ja minä tiedän, että tämä on erittäin vaarallinen alue ja tämä tilanne heikenee kahdesta syystä. Ilmastonmuutoksen vuoksi ja inhimillisten tragedioiden vuoksi. Ja tässä ei ole kyse syyttömien ihmisten tragedioista, vaan meillä on nyt jätetty sellainen kärsimyksen jalanjälki, jollaista ei ole sitten maailmansotien jälkeen nähty. Ja tämä jalan, kärsimyksen jalanjälki luo vakavia uhkia meitä kohtaan, ja se johtaa ekstremismin lisääntymiseen. Arnott. Jonathan Arnott, hyvä komissari. Kerroitte meille kaupungistanne niin Bulgariassa, jossa metroasema on rakennettu EU-rahoituksen avulla. Ja se on esimerkki siitä, miksi kansan tulisi olla enemmän Euroopan mielistä. Minusta se syy, miksi ihmiset menettävät uskonsa Eurooppaan, on nimenomaan tuo. Ymmärtävät, että se on heidän rahansa, veronmaksajan raha, joka lähetetään Brysseliin ja sitten Bryssel ö, kantaa kunnian tästä kaikesta. Minun mielestäni tällä yhden koon ratkaisu, se, että Brysselin keskusvalta ottaa kansallisilta hallituksilta vallan ja odottaa kansalaisten olevan kiitollisia, on osa tätä ongelmaa kysymys teille on se, että onko yhtä ainutta konkreettista rahankäyttöaluetta, yhtä esimerkkiä, siitä, millä tavalla nämä, tämä valtaa siirtäisiin takaisin paikalliselle tasolle, jossa ihmiset itse päättäisivät rahojen käytöstä. Kiitoksia. Bulgarian metro. Siellä on sellainen asema, kuin, minkä nimi on Eurooppa ja Euroopan komissio. Ihmiset tiedät, tietävät, että Euroopan kansalaiset mahdollistivat sen meille. Mutta kysymys siitä, missä vallan pitäisi olla. Minä uskon voimakkaasti siihen, että vallan tulisi siis olla mahdollisimman alhaalla, niin alhaalla, jos sitä vielä voidaan tehokkaasti täytäntöönpanna. Olen samaa mieltä siinä, että on jossain on sellaisia alueita, joissa ei edes kansallinen hallitus, vaan vaikkapa paikallispalokunta, joka päättää siitä, missä tuli palaa. Mutta sitten on sellaisia alueita, joissa yhteisöllisyyden hyöty on paljon suurempi, kun puhutaan esimerkiksi tutkimuksesta, kun muodostetaan yliopistoverkostoja ja tutkijoita me voimme silloin kilpailla paremmin jättiläisten maailmassa Yhdysvaltoja, Kiinaa ja Intia vastaan. Ja yhdistynyt kuningaskunta vain yksin varmaankin tuntisi olonsa epämukavammaksi. Yhdessä olemme kuitenkin vahvoja. Nyt meille tulee ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka käsittää tätä parempaa sääntelyä. Ja minä näkisin kyllä, että hän kääntyy teidän puolenne ja kertoo teille siitä, että nyt on näin tehty, mutta ei ole järkeä hoitaa sitä näin. Me palaamme siihen. Meillä on jo Refit-ohjelma, jonka tavoitteena on poistaa vanhentuneita tai tarpeettomia osioita tai toissijaisuusperiaate määrää, että asia hoidetaan paremmin kansallisella tasolla. Minä vastaan myös siviilien suojelusta. Ja se kuul, olen aina sanonut, että se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta meidän roolimme on tehdä siitä tehokkaampaa. Siegfried Myrisson. Thank you, um, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista niistä sanoista, eh, joita olette jo sanoneet maksamattomista maksuista. Minun kysymykseni liittyy teidän tehtävänkuvauskirjeeseenne. Juncker sanoi, että teidän tulisi ensimmäisten viikkojen aikana tehdä suunnitelma maksatusten priorisoinniksi. Voisitteko jo tässä vaiheessa antaa meille jonkinlaista osvittaa siitä, minkälaisia kriteereitä aiotte noudattaa? Mitä maksuja komissio pitäisi prioriteettina? Ja sitten toinen kysymykseni liittyy monivuotiseen rahoituskehitykseen ja sitä koskevaan asetukseen. Siinähän sanotaan, että kansalliset kohesiopolitiikka Afrikan allokaatiot, määrärahat, niidenkin tulisi olla teidän vastuullanne. Tämä saattaa johtaa tiettyihin pullonkauloihin tiettyjen jäsenvaltioiden investointitoiminnassa. Mitä aiotte tehdä, kun muistetaan, että EU-rahojen tietysti pitäisi johtaa kasvuun ja työpaikkojen syntymisiin näissä jäsenvaltioissa? No ensimmäiseen kysymykseenne liittyen minä olen jo korostanut sitä asiaa, että me teemme työtä kaikissa niin sanotussa pääosastoissa, jotta voimme paremmin suunnitella ja toteuttaa maksatuksia. Ekko pääosastossa me olimme ensimmäinen, joka näki tämän ongelman, sai sen tuta, koska kriisien määrä on lisääntynyt. Jos ei makseta, ihmiset kuolevat. Meidän täytyy olla lujina tässä kysymyksessä meidän täytyy lisätä maksumääräyksiä ja meidän täytyy hallinnoida, maksaa niitä määräyksiä, joita meillä on. Me olemme priorisoineet muun muassa elämää säästäviä toimia ja me katsomme jokaista tointa toimi toimelta, mitä voidaan lykätä, mikä toimi ei kärsisi, jos sitä lykättäisiin. Toiseksi me olemme ö, jakaneet kumppanimme kahteen kategoriaan. Ne, niihin, jotka kestäisivät ehkä hitaamman maksatusaikataulun ja niihin, jotka eivät. Ja esim. aivan kuten UK on, UK on YK on virastojen osalta me olemme tehneet tällaista jakoa. Ja pienten kansalaisjärjestöjen osalta me, me lähdemme siitä, että ne tarvitsevat, no, tarvitsevat nopeaa rahoitusta. Ja me tosiaan haluamme maksaa laskumme, koska mitä järkeä on maksaa korkoja ja sitten lisätä veronmaksajien taakkaa sillä tavalla. Ja meidän täytyy myös tarkastella hankkeiden toteuttamista kumppaneidemme pakeilla. YKhan tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioissa. Meidän täytyy pohtia, miten voimme tehdä yhteistyötä. Hyvä esimerkki oli Etelä-Sudanissa – nyt kun nyt, nyt me teemme enemmän kuin aiemmin ja jatkossa tulemme tähän pyrkimään myös. Vladimir Manka. Vladimir Manka. Youth unemployment. Nuorisotyöttömyys nousi 16-24 prosenttiin vuosina 2007-2013. On puhuttu 50 prosentista Kreikassa ja Espanjassa ja Juncker sanoi, että on riskinä, että kokonainen sukupolvi nuoria jää työttömiksi ja syrjäytyneeksi. Eli miten te arvioitte tämän tilanteen, kun ajatellaan nuorisotakuun täytäntöönpanoa? Kuten tiedätte, nuorisotyöllisyysaloite antaa lisärahoitusta vuonna 2015 ja mitä mieltä olette ehdotuksesta lisätä EUn budjettirahoitusta nuorisotyöllisyysaloitteen osalta vuoden 2016 budjetissa? Sitten sosialistit ja demokraatit ja jotkut kansainväliset järjestöt haluaisivat 21 miljardia koko kaudelle 2014-2020. Mikä on teidän näkemyksenne tästä lukemasta? Kiitos. Thank you very much. dear. Kiitoksia. Nuorisotyöllisyysaloite on jo nyt tuottanut korin tuntuvia tuloksia. Katsoin näitä toimintoja tietyissä jäsenvaltioissa. En nyt ole ihan tarkkaan nähnyt, mitä Kreikassa on tapahtunut, mutta esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa – Kyse on 750 000 nuoresta, joilla on parempi mahdollisuus nyt tämän hankkeen takia. Tietysti seuraamme täytäntöönpanoa, katsomme miten hanke toimii, mutta jos se toimii hyvin, niin totta kai tuen sen laajentamista. Ja väliarviointi ja prosessi, jota viedään eteenpäin, on tässä niin keskeinen. Sitoumusten osalta joustavuutta voidaan käyttää uusiin hankkeisiin ja ehkä sitten voimme tehdä enemmän eurooppalaisten nuorten hyväksi. On totta, että kun nähdään nuorten laittavan kimpsunsa kasaan ja lähtevän muualle, ja silloin muut maat ovat kilpailukykyisempiä heidän ansiostaan, ja tämä on hyvin surullista. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tämä saadaan estettyä ja jotta tällaista ei tapahdu. Sitten 21 miljardia. No, minun täytyy palata tähän, koska minulla ei ole selkeää näkemystä siitä, millaista liikkumavaraa meillä on ja kuinka mahdollista tämä on. Ja puheenjohtajahan on vaatinut, että meidän tulee olla hyvin selkeitä tiiminä, siis ei yksittäisinä komission jäseninä, vaan tiiminä, ja meidän täytyy priorisoida paremmin. Tämä on niin tärkeä asia. Eli me palaamme tähän asiaan sitten tiiminä. Jan Olbricht. Jan Olbricht. Kiitoksia, komissaari. Ensinnäkin haluaisin todeta, miten ilahtunut olen nähdessäni teidät täällä uudelleen viiden vuoden jälkeen, koska olette yksin komissaarista, josta parlamentti on pitänyt kovasti. Meillä on hyvät kokemukset teistä Toivon, että seuraavat viisi vuotta ovat yhtä tehokkaat kuin menneet. Minulla on kovin arkaluontoinen poliittinen kysymys. Vastasitte kysymyksessä siitä, mitä puhuitte uudistamisesta tai tarkistuksesta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä. Mitä merkitsee se, että tehdään mahdollisia muutoksia vuonna 2016 viimeistään? Se on erittäin tärkeä kysymys, josta meidän tulee keskuudessamme käsitellä. Meillähän on siitä mielipideero ja siksi tämä on ehkä vähän provosoivaa. Mitä mieltä olette siitä? Nyt ennen kuin astutte virkaanne, mitä mieltä olette siitä? Milloin meidän tulisi alkaa? Milloin olisi paras hetki tehdä näin? For the commission, if No komission puolelta, jos kaikki menee niin kuin alun perin on suunniteltu, niin ensimmäinen 11 on oikea aika aloittaa, eikä päiväkään myöhemmin. Ja minä tiedän, että se on kyllä lauantai. Siitä huolimatta, sillä meillä ei ole aikaa hukattavana yhtään. Kun pohdimme sitä, millä tavalla tätä muokkausta tehdään. Kaikkihan eivät sitä pidä hyvänä tavoitteena. Jotkut ovat sitä mieltä, että se välttämättä ei ole edes poliittisesti toteutettavissa. Se on toteutettavissa vain siinä tapauksessa, jos me kovasti työstämme esittämämme asian luotettavuutta tai uskottavuutta, sillä niiden jäsenvaltioiden joukossa, jotka ovat enemmän huolissaan tästä toteutumisesta, niin kysymys on siitä, että perusteltaisiin enemmän rahan kulutusta eikä välttämättä tehtäisi sitä mitenkään varovaisesti. Me voimme ainoastaan lohduttaa tämän toimintamme. Et sillä, että toimintamme todistaa sen. Komissio kokonaisuutena joutuu osoittamaan, että meitä, meihin voi luottaa. Meihin voi luottaa siinä suhteessa, että esitämme ehdotuksia, jotka heijastelevat Euroopan kansalaisten intressejä, eivätkä ole mitään seurausta käytäväkähminnöistä. Te tiedätte sen ja minä tiedän sen. Mutta jos asettaa etusijalle Euroopan kilpailukyky, meidän täytyy kyetä tarjota sellaisia voimavaroja, jotka kiihdyttävät tuota suuntausta. Jos 300 miljardia käytetään vakuuttavalla tavalla ja täytäntöönpanemme, niin olemme kyllä paljon paremmassa asemassa myöhemmin. Georgi Pirinski. Ge- Georgi Pirinski seuraavana. Уважаема госпожо Георгиева. Arvon komissaari, ehdokas. Aivan alkuun haluaisin onnitella teitä siitä, että te olette saanut luottamuksen, sellaisen luottamuksen, että olisitte vastuussa budjetista ja henkilöstöresursseista Euroopan unionissa, ja minä toivotan teille menestystä tässä kuulemisessa. Mehän tiedämme, että Euroopan unionin suurin haaste on epätasa-arvoisuus ja epätasapuolisuus. Mitä aiotte tehdä sen eteen, että kohesiopolitiikka puuttuu tähän ongelmaan ja että maat ymmärtävät, että se on kaikkien etujen mukaista? Aiotteko te edistää taitoja niissä maissa, joissa suoritetaan heikoiteen? Ja, kun, ja aiotteko myös ottaa tämän asian esiin kirjanpitokamarin, Euroopan kirjanpitokamarin edustajien kanssa, jotta ne ottavat huomioon tämän asian. Kiitoksia kovasti, edustaja Pirinski. Minäpä vastaankin tähän kysymykseen bulgarian kielellä. Se on hieno asia, että voin näin tehdä. Haluan kiittää teitä tästä mahdollisuudesta. Tulkitkin saavat tehdä työtä bulgarian kielestä. Minulla on erittäin myönteiset odotukset kohesiopolitiikkaa kohtaan. Tässä valiokunnassa kysymys siitä, miten voidaan antaa mahdollisuuksia niille, jotka ovat ikään kuin jälkijunassa, niin me olemme todellakin tässä komissiossa pyrkineet vastaamaan tähän kysymykseen. Se on tärkeää koska leijonan osa kohesiorahaston varoista menee 25 prosentille alueesta, kaikkein heikoimpiin alueisiin. Eli mitä me voimme tehdä, jotta me voimme kaventaa kuilua vauraampien ja köyhempien maiden kanssa. Me tarvitsemme siihen paitsi kohesiopolitiikkaa, myös kilpailupolitiikkoja. Erasmus Plus on sellainen väline, joka voi tarjota parempia mahdollisuuksia nuorille ihmisille, myös liikemiehille, maanviljelijöille. Me tarvitsemme nuoria ihmisiä, jotta hekin voivat viedä eteenpäin eurooppalaista taloutta. Ja minä toivon, että seuraavassa komissiossa pohtisimme enemmän sitä, miten voisimme tuoda yhteen nämä kaksi tavoitetta, eli korkeamman kilpailukyvyn ja paremman tasa-arvon tai vähemmän eriarvoisuutta. Tämä on mielestäni, mielestäni hyvä tapa mennä eteenpäin ja ajatella. Mary Honeyball. Mary Honeyball, seuraavana. Kiitoksia. Komission jäsen, kuten jo totesitte, politiikan ja ohjelmien täytyy hyödyttää kaikkia kansalaisia ja niiden täytyy ulottua myöskin niihin, jotka eivät yleensä ole olleet mukana talouden toiminnassa. Eli mitä voidaan tehdä kaikilla tasoilla komissiosta paikallisviranomaisiin, jotta voimme varmistaa, että meillä on parasta henkilöstöä hallinnoimassa EUn varoja nämä tavoitteet mielessä pitäen. Meidän pitää saada mahdollisimman paljon naisia ja muita mukaan ja saada aikaan todellista lisäarvoa ja kunnon etuja jokaista euroa, käytettyä euroa kohti. Äskettäiset henkilöstösääntöjen muutokset tähtäsi monen asiaan. Tietysti tavoitteena oli parantaa tehokkuutta. Ja millä tavalla te valvotte sitä, että tätä asetusta pannaan täytäntöön? Ja näistä tavoitteista pitäisi tulla pysyviä, erityisesti tilanteessa, jossa meillä on nyt rahoitusongelmia ja henkilöstön supistuksia. Meillä on nyt paljon potentiaalia, kun meillä on tämä 300 miljardin aloite. Miten voitte varmistaa, että meillä on riittävästi henkilöstöä ja että vähemmistötkin voivat hyötyä näistä pitkän ajan kestävistä tuloksista. Ja. Kiitoksia. Uudet henkilöstösäännöt korostavat tapoja, joilla oma henkilöstömme on monimuotoisempi. meillä on edessämme aika vakava ongelma, kun meidän pitäisi saada lisää henkilöstöä. Historiallisista syistä alkuperäiset jäsenvaltiot ovat parhaiten edustettuina niiden osalta, jotka ovat nyt lähdössä eläkkeelle sankoin laumoin. Mutta tämä on myöskin mahdollisuus. Me voimme nyt rekrytoida monimuotoisemmalla tavalla. Ja tämä on sama asia kuin jäsenvaltioissa. Jos on tällainen asenne ja itse olemme monimuotoisia ja mukaanottavia, niin sitten työ, jota tehdään jäsenvaltioissa, heijastuisi sielläkin. Meidän pitää miettiä, miten hankkeemme voivat vaikuttaa tähän tavoitteeseen. Yksi tapa on tietysti se, että kohdennetaan toimintaa syrjään jääneisiin ryhmiin, ja näin on toimittukin. Mutta tehokkaampaa on ottaa mukaan nämä ryhmät mahdollisimman pitkälti valtavirtaohjelmiin. Puhuin tästä sukupuolten valtavirtaistamisesta EU-ssa ja siitä, että meillä on strategia jo valmiina. Mutta ei kyse ole vain naisista, vaan kaikki, jotka tuntevat jäänensä ulkopuolelle. Tämä on huono heidän kannaltaan, mutta tämä on myöskin menetys meille, koska meiltä jää käyttämättä silloin lahjakkuutta. Ja se, että meillä on näitä raportteja, indikaattoreita ja katsotaan tilannetta, ja meidän täytyy myöskin järjestää seminaareja, ja näin tullaan tekemään. Kiitoksia. Tämä päättää budjettivaliokunnan esittämät ky- kysymykset. Ja nyt annan puheenjohtajan budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtajalle. Kiitoksia. Ja ensimmäisen EPPstä Petri Sarvama, olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Our role in the budgetary... Kiitoksia. Meidän roolimme budjetin valvontavaliokunnassa on pitää huoli siitä, että veronmaksajien varoja suojellaan. Meidän täytyy voida kertoa kansalaisille, että rahaa on käytetty asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Ja me kaikki tiedämme, että arvioitu virhemarginaali on vuodesta 2009 kasvanut vuosittain, ja me tiedämme, että usean otteeseen jäsenvaltioiden viranomaiset ovat saaneet tarpeellisen tiedon aivan alusta saakka ja silti pyytävät korvauksia tai palautuksia. 56 prosentissa aluepolitiikan transaktioissa, joissa on virheitä. Eli meidän täytyy osoittaa sormella syyllisiä, mutta ei tietenkään saa sanoa, ei tietenkään täydy syyttää ketään, koska eihän se ole kenenkään vika, että käytetään veronmaksajien rahoja hyvin. Kysymykseni komissaari teille kuuluukin. Oletteko te valmiit kohdentamaan ongelmat siellä löytämään ne sieltä, missä ne piilevät ja hoitamaan ne. Kiitoksia kovasti. Usean otteeseen tänään olen korostanut sitä, että minä uskon, että tämä on erittäin tärkeä asia. Meidän tilivelvollisuutemme veronmaksajalle on tärkeä asia ja meidän täytyy myös ilmaista asiamme selkeästi ymmärrettävästi. Virhemarginaali, olen kuullut, että se voisi lopultakin tänä vuonna hiukan parantua tämä tilanne. No, nähtäväksi jää. Virhemarginaali on ollut yli 2 prosenttia sinnikkäästi niissä ohjelmissa, jotka ovat yhteisen hallinnoinnin alaisia. Ne, joista komission vastuussa, niissä se on ollut pienempi. Olen ylpeä siitä, että omassa, omalla vastuualueella niin se on alle 2 prosenttia. Eli meidän täytyy tietysti keskittyä tähän jaettuun hallinnointiin ja tietysti täytyy keskittyä niihin maihin, joissa me toimimme enemmän. En välttämättä sano, että virhemarginaalin korkeus tarkoittaa huonoa työtä kyseisessä maassa. Se voi johtua myös siitä, että kyseiset maat ovat rehellisempiä, tekevät enemmän ja raportoivat virhemarginaalista myös tunnollisemmin. Ja olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että äh, sen paljastaminen, että missä, mistä, missä virheet piilevät, on tärkeää. Te jo niin teettekin, mutta eihän sitä pidä kutsua sormella osoittamiseksi ja syyllistämiseksi neiman shaming termillä, koska se saattaa johtua myös kuurupiiloon. Se saattaa jo johtaa siihen, että viranomaiset raportoivat vielä vähemmän erityisesti alemmilla hallinnon tasoilla. Eli minä sanoisin, että tietoa pitää antaa, täytyy pitää huoli siitä, että se on näkyvissä ja, ja punainen valo vilkkuu heti, kun ongelmia tulee. Ja enemmän täytyy tehdä, jotta ö, ihmiset tietäisivät enemmän, ymmärtäisivät enemmän, mistä kyse on, kun puhutaan tästä ongelmasta. Kiitos sitten muiden SND-ryhmästä. We appreciate your uh, answer. Arvostamme näitä teidän vastauksenne maksukriisistä ja siitä, että määrätietoisesti pitäydytte komission ehdotuksissa. Mutta viime vuodet ovat johtaneet umpikujan parlamentin ja komission välillä ja neuvoston ja komission välillä toisaalta. Vuonna 2011 budjetin jälkeen sovittelussa saatut ratkaisut eivät ole mitään tasapainoisia ratkaisuja, jotka heijastelisivat budjettiin viranomaisen molempia osioita oikein. Hyvin usein jotkut jäsenvaltiot ovat vain runoneet nämä sopimukset läpi. Ja tänä vuonna komissio pyysi lisärahaa voidakseen lieventää tätä ongelmaa. Ja näin se vahvisti neuvoston parlamentin ja komission välistä epäluottamusta. Neuvosto usein ei tunne myöskään valtiopäämiestensä tekemien päätösten ja sovittelussa olevien mielipideeroja. Me tarvitsemme rakennemuutoksia, jotta voidaan muuttaa tätä vuosittaista taistelua. Mitä nimenomaisesti ehdotatte, jotta saisimme virtaviivaisemman ja tehokkaamman budjettimenettelyn, eikä tällaista pitkää ja monimutkaista, joka meillä tällä hetkellä on käytössä? No, tämä on kysymys, johon toivottavasti voin palata sitten, kun olen saanut kokea aivan itse joitakin näistä neuvotteluista ja toivottavasti minulla sitten on tästä ajatuksia ja yhdessä voimme mahdollisesti samaan aikaiseksi järkevän budjetointiprosessin. Tällä hetkellä ihan rehellisesti sanoen minun tavoitteenani on päästä töihin. 17.11. mennessä täytyy neuvottelut saattaa päätökseen. Minä haluan nyt päästä mukaan tähän neuvotteluun ja saada aikaiseksi sopimuksen me tulemme neuvottelupöytään eri ehdotuksin. Nämä luvut ovat erittäin tärkeitä, mutta kaikkein tärkein luku on se, mikä sitten lopputulokseksi tulee. Meillä kuitenkin on erittäin kiireellinen ongelma, joka täytyy välittömästi ratkaista. Minun käsittääkseni meidän täytyy luoda kuitenkin olosuhteet käytännönläheisemmälle ja järkevämmälle budjetoinnille – ja minun kokemukseni, kun tulen pääosastolta, jossa budjetti on pieni, on se, että tehtävä on kyllä erittäin monimutkainen, eikä välttämättä ole seurattu tässä kaikkein parhaimpia budjettimenettelyitä. No miksi me olemme tässä nyt, sen me kaikki tiedämme, mutta miten me tästä pääsemme pois, meidän täytyy saada kaikki puolellemme, neuvosto, parlamentti, komissio. Minun käsittääkseni komissio on tässä herkoin, helpoin taho. Me olemme erittäin motivoituneita löytämään paremman prosessin. Olen sitä mieltä, että jos löydämme yhteisen tavoitteen ja sanomme, että no, käytetään nyt tässä vähän talonpoikaisjärkeä. No aika meinaa loppua, mutta minä en en koskaan kuitenkaan anna periksi. Tämä on tietysti Vistitsen ECRstä. Has a great respect for the fact. ECR kunnioittaa sitä, että täällä käytetään eurooppalaisia veronmaksajien varoja, ja siksi on tärkeää, että te komission jäsenenä takaatte, että te olette todellinen haukka, kun valvotte näitä menoja. Komission jäsen, joka selkeästi toimii esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen suhteen, on todettu, että lisäarvoa ei ole ollut riittävästi, varoja haaskattu. Meidän ei vain pidä miettiä, mistä säästöjä saadaan aikaiseksi. Meidän täytyy esimerkiksi saada varoja rajat ylittäviin infrastruktuurihankkeisiin. Ja meidän täytyy välttää haaskausta. Eli millä tavalla te haluaisitte leikata EUn budjettia? Leikkaisitteko sen kaikkialta vai niissä niillä alueilla, joilla varoja ei käytetä tehokkaasti. I'm, I might have... Ehkä en ymmärtänyt ihan kaikkea kysymyksestä. Eli siis millä tavalla ehdottaisin leikkauksia budjettiin? No sanoisin, että budjetti on neuvotteluiden tulos, ja se nyt on, mikä se on. Ja minun täytyy varmistaa työssäni, että se pannaan täytäntöön ja mahdollisimman tehokkaasti. Tietysti kun panemme täytäntöön, aina täytyy pitää mielessä painopistealueet, jotka on määritelty. Ja mikäli niistä ei tule tuloksia, niin sitten täytyy miettiä varojen uudelleenkäyttöä. Se ei ole helppoa, koska, ja tämä liittyy edelliseen kysymykseen, budjettimme on niin monimutkainen, siellä tehdään sitoumuksia ja ne ovat hyvin yksityiskohtaisia. Siellä on paljon parametreja käytössä. Siellä on joustavuutta budjetissa. Sehän on tietysti tärkeää budjetin hallinnoinnissa, mutta se on hankala tehtävä. Lupaan, että teen yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa kahdessa asiassa. Ensinnäkin seurataan tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja raportteja, ja pidän hyvänä sitä, että tilintarkastustuomioistuin itse on yhä enemmän kiinnostunut näistä suoritustarkistuksista. Ja meidän täytyy muistaa, että heidän päätyönsä on näiden virheiden etsiminen. Virhetaso on siis taso, joka kertoo, kuinka paljon virheitä on tehty. Mutta onneksi 4,8 prosenttia virhetaso viime vuodelta, 0,2 prosenttia on ainoastaan petoksia, mutta 0,2 prosenttia on 0,2 prosenttia liikaa. Mutta täytyy muistaa, että meillä on mittaustapa, jota aina ei tulkita niin kuin pitäisi. Ja tämä kuitenkin on se mittatikku, joka meillä on, ja meidän täytyy yrittää parantaa sitä. Sitten Kaja Kallas. Kiitoksia. Arvon komissaari Erkas, kirjallisessa vastauksessanne korostitte sitä, että haluatte selittää, mikä on EU-budjetin lisäarvo kansalaisille. Halusit, haluatte myös käyttää paremmin digitaaliteknologioita hyväkseni, jotta voitte parantaa eurooppalaisen varainkäytön avoimuutta. Kysymykseni kuuluukin, mitkä ovat ne konkreettiset toimet, joihin aiotte ryhtyä mandaattinen ensimmäisenä vuonna saavuttaaksenne tämän tavoitteen? Ja toinen kysymys, Mihin toimiin aiot ryhtyä, jotta voitte parantaa entisestään edunsaajien tiedon saatavuutta EU-rahoituksesta? Kiitoksia kovasti. Ensimmäisenä vuotenani aion aloittaa niistä pääosastoista, jotka raportoivat suoraan minulle ja aion katsoa, mitä voimme tehdä, voidaksemme, voidaksemme parantaa informaatiojärjestelmiä ja sitä avoimuutta, jota tarjoamme suurelle yleisölle. Meillä on jo olemassa olevia tietokantoja ja paljon voidaan tehdä, jotta voidaan yksinkertaistaa sitä tietoa, jota annetaan ulos. Olen puhunut tässä monimutkaisuudesta. Teknologia voi auttaa meitä, mutta teknologia sinään ei ratkaise ongelmia, jotka liittyvät siis kyse, kysehän on teknisesti pätevistä ihmisistä. He yleensä antavat tietoa sellaisella ti- kielellä, jota teknisesti valveutuneet ihmiset ymmärtävät. Ja ne, tämä, tämä täytyy kääntää tämä kieli. Eli teknisestä kielestä normaalien ihmisten kielelle. Meidän täytyy tarkastella näiden parannusten kustannuksia. Emmehän me noin vain lähteä urheilemaan ja yrittää tehdä tätä asiaa ajattelematta, mutta yritän pohtia, yritän ajatella niitä tapoja, joilla informaation saatavuus suurelle yleisölle paranee. Eihän sitä yhdessä päivässä voida tehdä, vaan tässä on kyse jatkuvan parannuksen prosessista. Eli meidän täytyy pikkuhiljaa saattaa hallussamme oleva tieto suurelle yleisölle paremmin ja paremmin. Kun valmistauduin tähän kuulemiseen, niin yritin löytää muutamia asioita internetistä, mutta en löytänyt niitä. Eihän tätä voida hyväksyä. Eli ensimmäisenä vuotena niin aion keskittyä tiimiin siihen, mitä me teemme, ja seuraavina vuosina aion sitten jatkaa työtä muiden parissa. Tack. Sitten Rina Kari. Joo. I det förlöpna år har vi om rigtig mange virksomheder. Kiitoksia. Täällä on nyt puhuttu monenlaisista yrityksistä, jotka saavat tukea EUlta ja sitten siirtävät työpaikkoja EUn ulkopuolelle, ja sitähän tietenkään ei voida hyväksyä. Kansalaisten ei pidä maksaa siitä, että työpaikkoja siirretään EUn ulkopuolelle. Ja edeltäjänne totesi tämän saman. No ongelmia tuli silloin, kun piti puuttua näihin väärinkäytöksiin. Nähtiin, että tämä on käytänne, joka hyväksytään kirjallisessa ilmoituksessa, mutta ongelmia ei ole ratkaistu. Eli millaisia aloitteita voitte ehdottaa, jotta voidaan varmistaa, että eurooppalaisia varoja anneta siihen, että eurooppalaisia työpaikkoja siirretään eurooppalaisesta maasta toiseen? Onko täällä jonkinlaista mustaa listaa yrityksistä, jotka saavat eurooppalaisia tukia ja sitten käyttävät niitä väärin? Kiitos. I, I'm not familiar with the... En nyt tunne tätä ongelmaa, josta puhuitte. Minun täytyy siihen tutustua, jotta voisin kunnolla vastata. Mutta yleisemmin ottaen, aina kun joku saa varoja EUlta ja käyttää niitä väärin, niin siihen pitää puuttua. Jos saa varoja, ne pitää käyttää johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Muuten varat täytyy palauttaa. Nämä korjaukset ovat selkeä merkki siitä, että näin ei kannata toimia uudelleen, mutta sitten tämä kysymys, en nyt ikävä kyllä riittävästi tunne tätä tapausta voidakseni tähän vastata, mutta varmistan, että minun tiimini seuraa sitten tätä tilannetta teidän kanssanne. Stas Grüne. Sitten Bart taas vihreistä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä komissaari. Ensinnäkin haluan kiittää siitä työstä, joka olette tehnyt edellisen viiden vuoden aikana. Kaikki olen varmaan kovin kiitollisia siitä ja olemme varmaan myös siitä, että seuraavien viiden vuoden aikana hoidatte työnne hyvin. Tässä kirjallisessa vastauksessa on todette, että olette Olafin kannalla, joka on tiukka, tehokas ja jota pitää kunnioittaa. Mekin ajattelemme näin. Mutta tässä on kuitenkin ongelmia. Ensinnäkin ne tulokset, joita Olaf on saanut aikaiseksi, ei ole aina oikein määritelty tai kvantifioitu. Ja on esitetty kysymyksiä siitä, millä tavalla Olaf itse tuottaa jotain lukuja. Toiseksi 29 prosenttia Olafin henkilökunnasta itse asiassa etsii muuta työpaikkaa, eli ei tunne oloaan hyväksi siellä. Lisäksi huomataan, että valvovan komitean ja Olafin välillä on suuri ristiriita ja tämänhetkinen johtaja ei mahdollista sitä, että tätä voitaisiin kohtuullisesti valvoa. Millä tavoin pyrkisitte seuraavien vuosien aikana torjumaan tämän kaltaisia ongelmia? Minun mielestäni Olaf on erittäin tärkeä toimielin, ei pelkästään EUn äh, rahoituksen suojelemiseksi, vaan myös siitä syystä, että sillä on erittäin suuri rooli suhteessa jäsenvaltioihin. Kuten tiedätte, minun mandaattini on selkeästi määritelty yhtäältä. Politiikapuolelta minulla on vastuu ja tutkimuspuolelta minulla ei ole minkäännäköistä toimivaltaa. Ja jos puhun ihan suoraan, niin uskon, että Olafin riippumattomuus on äärimmäisen tärkeä. Siitä syystä minä olisin kyllä viimeinen henkilö, joka millään tavalla aiheuttaisi sellaisen vaikutelman, että minä tässä ylittäisin omat toimivaltuuteni. Minun mielestäni se, mitä minä voin tehdä henkilönä, joka vastaa politiikasta, on olla läheisessä yhteistyössä Olafin kanssa ja katsoa, priorisoidaanko tässä hyvin, Onko sellaisia asioita, joita Olaf voi, joissa Olaf voi olla vielä hyödyllisempi ja petos- ja korruptiostrategioiden katsominen jäsenvaltiossa, mitä siinä suhteessa voidaan tehdä toiseksi henkilökunnan edustajana. Olen huolissani tuon tutkimuksen tuloksista Olafista, kuten myös joidenkin muiden pääosastojen kohdalla. Haluaisin mielelläni tietää, tai seurata tuota tutkimuksia. Siellä tehdään jotain toimenpiteitä, muuallakin tehdään. Minä kovin varovaisesti etenisin sillä, siinä suhteessa ja haluaisin varmistaa siitä, että henkilökunta kykenee tekemään tämän erittäin tärkeän työn, joka, niille on annettu, joka sille on annettu. Meillä on velvollisuus luoda terveellinen turvallinen työympäristö henkilökunnalle. Nächster Sprecher für die e sitten EFLEDestä Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun valmistauduin tähän eh, kyselyyn, vastasin, äh, luin ne vastaukset, joita annoitte eh, meille etukäteen ja aiotte torjua korruptiota. Sehän on yksi yksi peruspilari sellaisessa instituutiossa, joka haluaa pitää huolen siitä, että varoja käytetään asianmukaisella tavalla. Valitettavasti Italiassa kansalliset ja eurooppalaiset määrärahat joutuvat välillä mafian käsiin. Syyttäjien mukaan tässä on kyse rakenteellisesta ongelmasta, jota ei voida hyväksyä. Tämä koskee monia äh, rehellisiä veromaksia Italiassa, koska joutuvat maksamaan enemmän äh, veroja maksaakseen tämän korruption aiheuttamat haitat. Euroopassa kuitenkin äh, meidän ainoa resurssimme on todellinen äh, sellainen rahoitus, joka äh, johtaa kehi- kehitykseen. Siksi pyytäisin, että ryhtyisitte sellaisiin valvonta, erityisiin valvontatoimiin juuri niissä maissa, joissa korruptio jyllää ja jossa mafiaa on. Kiitos. Yes, Aivan. Tämä on aivan totta. Me tarkastelemme tällä hetkellä varojen käyttöä ja meillä on sellaisia valvontajärjestelmiä, jotka nappaavat, huomaavat ongelmia ennen kuin ne vakavoituvat. Palatakseni Olafiin. Viime vuonna Olaf tutkin, tutkintojensa tuloksena keräsi suuria summia, miljoonia euroja. Tämä on merkittävä rahasumma ja se osoittaa myös, että me, ryh, me pyrimme vakavissamme torjumaan ö, ongelmia. Joskushan, aina ei ole, joskushan ei ole kyse korruptiosta, vaan ihan vain väärinkäytöstä. Joku saa rahan, mutta käyttää sen toiseen tarkoitukseen kuin mihin se oli tarkoitettu, jos kohta ehkä hyvään tarkoitukseen. Siksi minä keskittyisinkin ö, tarkastelemaan, mitä me teemme näiden maiden kanssa ja miten maat voivat itse parantaa toimintaansa. No, ö, kaikki varmasti ovat täälläkin olevat ovat nähneet kymmeniä ja taas kymmeniä mafia-aiheisia elokuvia, mutta kyllä teidän syyttäjännekin torjuvat mafiaa jopa oman henkensä uhalla ja näitä, eh, näitä tahoja täytyy tukea ja meidän velvoitteemme on eh, seistä heidän takanaan ja rinnallaan. No, nytpä enpä käytäkään kaikkea aikani. For what I use more. Lui sitten sitoutumattomista lujalioon. Komission jäsen, hyvät kollegat, te äsken puhuitte tuloksista, jotka liittyvät euroon, mutta tehän saman aikaan totesitte, että kansalaiset menettävät luottamusta euroon. Mehän kaikki olemme eurooppalaisia, mutta tähän järjestelmään on usko hiipumassa. Luottamuksen heikkeneminen ja komission vastuu on tässä asiassa selvä. Te puhuitte alueesta, jolla asutte, ja sitten, että EU rahoitti sinne metron, mutta itse tulen alueelta, jolla eurooppalainen politiikka tekee tuhoja, erityisesti mitä tulee lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Ja näin EUn sisällä on kilpailuvääristymiä, jotka ajavat työntekijöitä työttömiksi ja yritykset laittavat lapun luukulle. Eli EU aiheuttaa tällä hetkellä enemmän ongelmia kuin se ratkaisee, ja toisille se on hyvä asia, mutta monille muille se on huono asia. Enkä nyt näe, miten komissiossa nähdään tämä toiminta. Mutta kysyin korruptiosta, veronkierrosta ja petoksista. Tässä on konkreettinen tapaus. Ensinnäkin väärät tiedot Olafista. Niin, esitän vielä kysymyksen. Problem. Niin, tämä skandaali esimerkiksi Katalonian osalta, espanjalainen johtaja sai paljon tukia Euroopasta ja sitten laittoi ne veroparatiisiin. Mitä komissio aikoo tehdä tälle asialle? Obviously, we... Tietysti meidän aina täytyy pyrkiä siihen, että parannetaan politiikkaa, jota tuemme, parannetaan tapoja käyttää verovaroja. Se on aivan selvää. Tiedän varsin hyvin, että Euroopassa on sellaisia ihmisiä, jotka katsovat, että eurooppalainen politiikka, esimerkiksi työntekijöiden vapaa liikkuvuus, luo paikallisia ongelmia. Meidän täytyy katsoa kuitenkin, mitä hyötyä on saatu työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Ja nämä edut ovat huomattavat. Mutta sen lisäksi, kun nyt ajatellaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, meidän eurooppalaisten täytyy katsoa muualle maailmaan – ja nähdä, että kilpailukyvyn kannalta meidän on pakko tehdä yhteistyötä ja rakentaa talous, joka on riittävän suuri ja voimakas, jotta voimme jatkaa kilpailua. Me olemme edelleen maailman lain talous. Yli 20 prosenttia bruttokansantuotteesta koko maailmassa kuuluu Euroopalle, mutta osuutemme supistuu ja eurooppalaisilla ei tule olemaan hyvä elämä, mikäli tätä trendiä ei käännetä toiseen suuntaan. Eikä se onnistu niin, että pienet maat lähtevät omille teilleen. Eli Euroopan pitää pysyä yhdessä, se vaikuttaa kansalaisten elämänlaatuun. En nyt tunne tätä tapausta, josta puhuitte, en nyt pysty siihen ikävä kyllä vastaamaan, mutta palaan tähän asiaan ja koitan sitten vastata teidän kysymykseenne. Sitten Tamas Deutz, EPPstä. Uh, the last discharge Kiitoksia. Viimeinen vastuuvapauskertomus pyysi komissiolta sitovia, sitovia sitoumuksia, jotta voitaisiin ratkaista ongelmat varsinkin maatalouden ja rakennerahastojen puitteissa. Luin teidän vastauksenne kirjallisiin kysymyksiin, mutta pohdinpa vielä sitä, millä tavalla voitaisiin vastata, millä tavalla voitaisiin lyhentää epäsanamukaisuuksiin vastaamista edelleenkin. Me oletamme, että komissiolla on nollatoleranssi petosten ja epäsanamukaisuuksien suhteen. Siitä syystä, hyvä komissaari ehdokas, kysymykseni teille on seuraava. Mitä aiotte tehdä, jotta voitte keskittyä näihin todellisiin ongelmiin, jotka ovat seurausta riskipohjaisesta lähestymistavasta, niin että tätä vastausaikaa voidaan entisestään lyhentää, samalla valvonnan byrokratia vähentää. Olisitteko tämän jälkeen sitoutunut jäädyttämään maksuja, jos säännönmukaisuuksia ja petoksia on toistuvasti? Kiitoksia. Jälleen kerran sanoisin, että nolla toleranssi petoksille. Aivan kerta kaikkiaan nolla. Jos olisi pienempi luku kuin nolla, niin käyttäisin sitä. Se on niin myrkyllistä mielestäni, että sitä sallitaan. Enkä usko, että kukaan tässä huoneessa olisi eri mieltä kanssani. tiskipohjainen yksinkertaistaminen ja sitten itse nämä varojen jäädyttäminen. Me olemme siirtymässä kohti riskipohjausta valvontajärjestelmää yhä enemmän. Tarkastelemme huolella sitä, missä riskit ovat suuremmat, mitkä ovat näiden riskien alkuperät, mitä pitäisi tehdä. Meillä on tilintarkastustuomioistuimen apu, meidän omaa tilintarkastusapumme, silloin kun tarkastellaan rahakulutusta. Mutta tietysti olemme kovin tietoisia myös siitä, että meidän täytyy yksinkertaistaa menettelyitä. Jotkut ymmärtävät säännöt ja jotkut se, ö, soveltavat niitä. Ongelmat ei, ongelma ei ole sinänsä komissiossa, vaan yhä enemmän jäsenvaltioissa, jossa näitä säännöksiä vähän muokkaillaan hankkeiden täytäntöönpanossa. Se on ollut pääsyynä näiden lisävirheiden vuoksi ja meidän tulisi siihen pureutua. Jäädyttämisen kohtaan kyllä, varsinkin jos toiminta on toistuvaa ja varsinkin silloin, kun se olisi ollut nähtävissä tai se, tai se nähtiin eikä toimittu ja silloin me toimimme ja aiomme jatkaa tätä toimintaa. Sitten Daniel Viettiä Sander-ryhmästä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Kysymyslomakkeessa ja teidän vastauksissanne te määrittelitte ehdottoman painopistealueen, eli tämä maksukriisi, ja pitää myöskin sitten 2014 saada hyvä hyväksyttyä ensi vuoden budjetti. Eli takaako komissio parlamentille, että pidetään kiinni komission ehdotuksesta, kun olimme sovittelussa. Ja sitten toinen kysymys. Jäsenvaltiot aliarvioivat yhä enemmän EUn budjetin kapasiteettia. Sehän voi olla voimakas hallintoväline – sitä on supistettu. Ja Euroopan parlamentti moneen kertaan on ehdottanut, että komissio ottaisi huomioon tämän tendenssin, kun se laatii budjettia. Mitä ehdotuksia teillä on, jotta voitte tukea tätä Euroopan parlamentin pyyntöä? Ja millä tavalla aiotte tehdä työtä kollegiossa, erityisesti Dombrovskin ja Moskovicin kanssa näiden asioiden tiimoilta. Kiitos. My, uh, thank you. Kiitos. Ensinnäkin, siis kun sanoitte siis alue paikallis, siis tarkoitatteko siis kansallisia hallituksia vai aluehallituksia, siis kummasta nyt on kyse? Ja siis kansalliset, selvä. Eli kansalliset parlamentit, no aloitan nyt selvästä asiasta, eli nämä kansalliset selvitykset, joita on pyydetty, niitä on edistetty meistä, ne on hyvä tapa saada kansalliset parlamentit mukaan. Sitten nämä ohjelmat, joita suunnitellaan ja pannaan täytäntöön. Me olemme yhteydessä parlamentteihin – ja kun puhutaan toimielinten välisistä suhteista, osa näitä suhteita, siis ei ainoastaan Euroopan toimielimissä, vaan myöskin jäsenvaltioiden toimielimissä, meillä on yhteyksiä ja tämä valiokunta tai tämä komissio voisi olla lähempänä jäsenvaltioita. Meillä voisi olla suuremmat yhteydet, koska täällä Brysselissä voimme sopia tai riidellä, mutta viime kädessä tärkeää on se, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa. Ihmiset ovat siellä, jäsenvaltioissamme. Ja Pirinskihän oli Bulgarian parlamentissa, ja minäkin olin siellä moneen otteeseen. Ja mielestäni tämä toiminta kansallisten parlamenttien kanssa on aivan keskeistä. Ja sitten paikallisviranomaiset ovat myös tärkeitä, kun meillä on paikallisia hankkeita, ja sitten neuvotteluista. Eli pidätkö kiinni tästä kannasta? No on neuvotus, siitä on ehdotus, siitä pidetään kiinni. Totta kai pidän kiinni omasta ehdotuksestani. Komissio laati tämän ehdotuksen ei katsomalla taivaaseen ja rapustamalla jotain lukuja paperille, vaan tämä on arvioiden pohjalta tehty ehdotus ja meillä on suuria ongelmia ja suuria riskejä ja ne täytyy hoitaa. Niin, no, en nyt voi toistaa, koska aika meni jo umpeen. Jan Seuraavaksi Jan Gerbrandi Aldesta. Madam Chair and... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille. Haluaisin tässä vaiheessa jo korostaa, että odotan yhteistyötä kanssanne tulevina vuosina budjetista ja budjetin valvonnasta, etenkin kun sanoitte, että haluatte korostaa panoksen asemesta tuotosta. Me olemme nähneet tilintarkastajien tuomioistuimen kriittisiä raportteja siitä, kuinka mm, tehokkuutta pitäisi lisätä, mutta jäsenvaltiot ja komissio ovat ne yleen katsoneet lähes aina. Viiden miljardin ähm, äh, elintarvikejalostusohjelmasta mutta sai suurta kritiikkiä ja se olisi pitänyt keskeyttää välittömästi. Eli voitteko te konkreettisemmin kertoa, mitä aiotte tehdä komissiossa? Toinen kysymys, miten aiotte painostaa jäsenvaltioita, jotta ne keskittyisivät tehokkuuteen paremmin? Siinähän se suurin ongelma piilee. Kiitoksia. Kiitoksia tästä tarjouksesta tehdä enemmän yhteistyötä. Minäkin odotan hyvää yhteistyötä kanssanne. Meillä on tulossa suuri kulttuurin muutos. Älkäämme syyttäkö, syyttäkö liikaa niitä ihmisiä, joiden täytyy tämä kulttuurimuutos viedä läpi. Koska jos katsotaan komission historiaa, niin sille on ollut ähm, aika merkille pantavaa lainsäädännön harmonisointi. Meillä on ollut hyviä lakimiehiä, nyt me kuitenkin tarvitsemme ihmisiä, joilla, jotka ajattelevat taloudellisesti, ekonomisesti. Me rekrytoimme näitä ihmisiä, mutta kun ajatellaan lakimiestä, niin tällainen lakimies, hän ajattelee pikemminkin prosessuaalisesti hyvistä syistä, kun taas meillä tässä uudessa kulttuurissa halutaan keskittyä tuotokseen, ei niinkään prosessiin. Eli henkilöstöäkin täytyy jatkossa käyttää niin, että saamme sellaista talenttia, lahjakkuutta. Älkääkä ymmärtäkö väärin. Minä, minä kyllä puollan ja puolustan lakimiehiä, juristeja, koska me tarvitsemme lakia, järjestystä ja jär, jär, järjestystä elämään. Mutta me yritämme pohtia sitä, miten voimme nopeuttaa tätä kulttuurin muutosta. Ja paras keino toimia on se, että me komissiotiiminä olemme johdonmukaisia. Te kysytte, miten aion toimia. No, valitettavasti en ole vielä ehtinyt vastata tähän kysymykseen, mutta kun teemme työtä muiden komissarien kanssa, niin, että pidämme mielessä tämän tehokkuuden, pyrimme luomaan yhdessä sellaiset puitteet, jotka mahdollisivat sen, että voimme mitata edistystä säännöllisesti. Sillä tavalla aion toimia. Komissaarin, för för, för e sitten EPPn puolesta minäkin esitän yhden kysymyksen. Haluaisin palata kysymykseen, joka liittyy petoksen torjunnan ongelmiin. Viime vuosina Olaf, Olafissa on ollut huomioitu, että tiettyjä valtaväärinkäytöksiä on tapahtunut Olafissa ja muita ongelmia. Ja nämähän ovat sitten syy sille, miksi meidän valiokunnassamme oli hankaluuksia myöskin. Ja edellistä komissaaria tämä asia ei kovasti kiinnostanut. Hänen lausuntonsa olivat aika epämääräisiä. Eli aiotteko jatkaa samalla tiellä vai aiotteko jotain tehdä ja mitä aiotte nyt tehdä tämän asian suhteen ensimmäisen kuuden kuukauden aikana? Uh, the, during my preparation... Kun valmistauduin kuulemiseen, sain kysymyksiä, mutta myöskin tapasin eri näisiä ihmisiä ja tiedän, että Olafin ja valvonta elimen välillä on vähän jännitteitä. No jännite ei ole paha asia, kun on ihmisiä, jotka ovat eri kannoilla ja sitten tapahtuu muutoksia myönteisellä tavalla. En nyt tänään pysty arvioimaan mikä tilanne on. Ja myöskin minun roolini on rajoitettu, koska tämä valvontaelin ja Olaf tekevät työtä tutkimuspuolella ja minulla ei ole siellä mitään roolia. Millä on rooli esimerkiksi henkilöstökysymyksissä? Valvontaelin on saanut sinne enemmän henkilöstöä, eli jotain myönteistä on tapahtunut. Ja tiedän, että mitä tulee budjettiin ja henkilöstöön, tähän liittyy ongelmia ja tämä liittyy enemmän minun toimialaani tämä kysymys. Jos muutoksia tapahtuu, niin sitten täytyy muuttaa asetusta. No kannattaako sitä lähteä muuttamaan? En nyt tällä hetkellä pysty siihen vastaamaan, mutta voin sanoa, että edelleen arvioin hyvin huolellisesti asioita, jotka kuuluvat minun toimialaani, ja teen nämä arviot hyvin huolellisesti. Jos minä en suojele Olafin riippumattomuutta, niin sitten olemme kyllä aika pahassa jamassa. Mutta teen kaikkeni varmistaakseni, että Olafilla on kykyä tehdä se työ, joka on niin tärkeä kaikkien meidän kannalta. Kollegin Sender for the SN. Sitten SND-ryhmästä Sender. Si, eh, bienvenida, senora. Niin, tervetuloa Kerkevä. Te puhuitte siitä, mitä nyt on tapahtunut hallitusten välillä yöneuvotteluissa ja tuloksena on yhä pienempi budjetti ja joka ei keskity omien varojen suojelemiseen. Meidän pitäisi miettiä eurooppalaisten etua eikä vain kansallisia egoismeja. Meidän pitäisi saada todellisia omia varoja lisää seuraavan viiden vuoden aikana, jotta voimme vastata kansalaisten odotuksiin, jotka yrittävät selvitä nyt tästä pahimmasta kriisistä toisen maailmansodan jälkeen. Olemme huolestuneita siitä, mitä Juncker ja sanoi, kun ajatellaan rahoitusvälineitä. Niiden määrä kasvaa budjetissa. Ja me pelkäämme, että jotenkin eurooppalainen budjetti muuttuu pankkimaisemmaksi. No tehän olette maailmanpankista, eli älkää tehkö meistä pankkia. No se oli vitsi. Parlamentti haluaa kunnallisen budjetin todellista taloutta varten ja miten aiotte taata sen. Ja toisaalta me arvostamme sitä, että te haluatte perustaa korkean tason ryhmänne omia varoja varten, ja voitte luottaa parlamenttiin apuun, jotta saadaan enemmän omia varoja, esimerkiksi transaktioverosta. Mutta mitä te ehdotatte, jotta voidaan välttää se tappio, josta tuomioistuin puhunut, kun tulli, tulot ovat vähentyneet ja myöskin kansalliset bruttokansantuotteet on laskettu jossain maassa väärin? On the first point, uh, on No näistä omista varoista. Siis toistan nyt itseäni, mutta olin niin surullinen, kun neuvottelut rahoituskehyksestä päättyivät niin kuin päättyivät. Minun mielestäni olisimme voineet käyttää Euroopan budjettia suhdanteisen vastaisella tavalla, eikä suhteiden myönteisellä tavalla. Mutta jäsenvaltioilla oli ongelmia, se täytyy tunnustaa, ja päätös sitten on se, mikä se on. Ja meidän täytyy nyt keskittyä täytäntöönpanoon parhaan kykymme mukaan. En nyt millään tavalla halua tehdä komissiosta pankkia. Meillähän on Euroopan investointipankki olemassa. Mutta olisi mielestäni hyvä, jos komissio käyttäisi rahoitusresurssejaan vähän luovammalla ja kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Mehän kaikki hyväksymme sen, että resurssit eivät riity, kun ajatellaan tavoitteita. Ja jos resursseja voidaan käyttää tehokkaammin, niin niin täytyy tehdä. Jos katsotaan tavoitteita eri hankkeiden osalta, jos ajatellaan vähän luovemmin, niin voidaan tehdä enemmän – oli kyse sitten innovatiivisista välineistä tai apurahoista. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla rahan avulla päästään paremmin tavoitteisiin, joita meillä on. Ja tätä ei pidä, pidä karttaa. Sitten omista varoista. No, meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan uudistaa omien varojen järjestelmää. Mutta viime kädessähän tämä on poliittinen kysymys. Ja meidän täytyy saada keskustelemaan ihmisiä, ja siis sehän on välillä todella hankalaa Euroopassa. Kiitoksia. Ja sitten oikeusasioiden valiokunta jatkaa tästä. Ai niin, Schmidt vielä unohtui. Suoka anteeksi. Schmidt on viimeinen talousarvion valvontavaliokunnasta. Olkaa hyvä. Komissio 2011 hyväksyi henkilöstösääntöjen uudistuksen ja siellä laskettiin, että miljardi euroa voitaisiin säästää vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen miljardi euroa vuodessa. Meillähän on vuoteen 2020 asti jäädytetty hallintokulut ja ne ovat 5,8 prosenttia koko EU-budjetista ja 14 prosenttia siitä kuuluu komissiolle. Ja sitten Jotta säästöt saadaan aikaan, komission henkilöstö vuoteen 2020 mennessä pitäisi supistua 5 prosentilla. Ja kysymys, millä tavalla te aiotte toteuttaa tämän lukeman, mihin konkreettisiin toimiin ryhdytte, millainen aikataulu teillä on, ja mistä sitten, miten voidaan mitata tämä menestys, ja aiotteko sitten kertoa tästä meille säännöllisin väliajoin? Uh, it is, uh, thank you. Kiitoksia. Tämä on suuri osa uskottavuuttamme, eli meidän täytyy panna täytäntöön se, mihin on sitouduttu. Ja meidän täytyy todella näin edetä, eli meille komissiossa tämä 5 prosentin supistus on asia, jonka toteutamme. Se tehdään, ja jo nyt, mihin tähdätään, on se, että jaetaan uudelleen paikkoja, jotta voimme tukea aloja, jotka ovat tärkeämpiä – sit sellaisten paikkojen kustannuksella, jotka eivät ole niin tärkeitä. ECFIN ymmärrettävistä syistä on saanut 30 prosenttia enemmän henkilöstöä huolimatta siitä, että henkilöstä kaiken kaikkiaan on leikattu. Eli meidän täytyy toimia yhtenä tiiminä, katsoa painopistealueita ja sitten miten jaetaan resursseja. Jos me teemme leikkauksia samalla tavalla kaikkialla, niin silloin saatamme heikentää työmme laatua ja näin ei voida asiaa lähestyä. Toiseksi meidän täytyy miettiä, mitä meidän täytyy tehdä tulevaisuudessa, millaisia taitoja tarvitaan, koska jos ajatellaan nyt vain paineita tällä hetkellä, niin silloin saatamme heikentää toimintakykyämme tulevaisuudessa. Minun tehtäväni on luoda yritysstrategia, enkä katso nyt pelkästään näitä leikkauksia, vaan katson painopistealueita, resursseja, prosesseja, mitkä prosessit ehkä ovat tarpeettomia tai ehkä niitä ei toteuteta riittävän tehokkaasti. Ja siltä pohjalta pannaan täytäntöön, mihin on sitouduttu. Mutta täytyy pitää mielessä se, että meidän täytyy saada aikaan enemmän niiden henkilöiden kanssa, joita meillä on. Ja tietysti täytyy toimia paremmin nykyisten henkilöiden kanssa. Kiitoksia. Sitten oikeudellisten asioiden valiokunta, olkaa hyvä. Thank you uh, very much. The last question. Uh... Niin. Tämä olikin hyvä kysymys, tämä viimeisin, koska se koski henkilöstöresursseihin ja siitä rakentuikin hieno silta seuraavaan kysymykseen, jonka esittää EPP-ryhmä Radjev. Požu Georgieva, za mene čest da bodo dnes tukaj. Arvon komissaari Georgieva, on suuri kunnia voida olla täällä tänään niin bulgarialaisena kuin meppinäkin. Olen ylpeä siitä, että esititte niin hyvän esityksen. Kiitän teitä siitä. Kysymys. Henkilöstöasetuksessa sanotaan, että EU-virkamiehet täytyy rekrytoida maailman eh, mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta. Kuitenkin tilastotiedot ovat osoittaneet, että tietyt kansalaisuudet ovat eh, yliedustettuina. Jos katsomme niiden suhteellista painoarvoa, ja vertaamme muihin kansallisuuksiin, niin muut ovat kyllä aliedustettuina. Kirjallisissa vastauksissanne sanoitte, että aiotte pyrkiä vähentämään tätä epätasapainoa muun muassa järjestämällä kilpailuja aliedustetuille kansallisuuksille. Mihin toimiin aiotte ryhtyä? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Niin minähän olen sitä mieltä, että henkilöstöresursseista vastuussa oleminen on aikamoinen haaste, mutta olen myös tyytyväinen tähän haasteeseen, koska mielestäni henkilöstömme on erinomaista. Olen ylpeä työntekijöistämme. Te olette oikeassa siitä, että on tärkeää saada oikea tasapaino. Meidän täytyy pohtia myös eri jäsenvaltioiden edustusta. Kyllä, tällä saralla on tehtävää. On kuitenkin muistettava, että on tiettyjä kansallisuuksia, joita Euroopan instituutiot eivät kiinnosta. Tiettyjen maiden edustajat eivät hae näitä työpaikkoja. Ja kuten tiedätte, että jos Mohammed ei mene vuoren luokse, niin vuoren täytyy mennä Muhammedin luokse. Mekin yritämme ojentaa käteemme näitä kansallisuuksia ko- kohtaan heidän suuntaansa. Me puhumme heille EU-virkamiehen työstä, pyrimme järjestämään kilpailuja aliedustetuille kansallisuuksille. No eihän tämä tietenkään kaikkein tärkeintä ongelmaa ratkaise. Kiintoisaa on se, että nimenomaan Keskijohto on ongelmallisin. Siellä vallitsee suurimmat epätasapuolisuudet. Alimmat ja korkeimmat hallinnon tasot ovat paremmin tasapainossa maantieteellisestikin. Olisi hyvä, jos uudet tulijat, jotka ovat tai siis yleensä käy niin, että uudet tulokkaat, jotka ovat lahjakkaita ja hyviä, ne he aloittavat alhaisilta virka-asteilta. Meillä on uusia, uusien jäsenvaltioiden edustajia, meillä on vanhojen jäsenvaltioiden edustajia. Ja joskus vanhojen sääntöjen noudattaminen aiheuttaa sen, että todelli, toivotunlainen edustus ei toteudu. En tiedä, onko tässä kyse jonkinlaisesta syrjivyydestä kuitenkin. Toivon, että uudet henkilöstösäännöt mahdollistavat sen, että ne, jotka ansaitsevat, pääsevät eteenpäin ylenemään nopeammin. Jäädä. Seuraavaksi Gairais ja D-ryhmästä. Kiitoksia. En ole juuri valiokunnan jäsen, mutta ryhmäni piti tärkeänä, että saamme vielä puheenvuoron tässä vaiheessa keskustelua. Komission jäsen, uskon, että te teette hyvää työtä komission jäsenenä joten sanoisin, että kolme asiaa jäivät minulle hiukan epäselväksi. Kaksi kertaa kysyttiin siitä, mistä nämä 300 miljardia saadaan. Nehän pitäisi laittaa siis tähän investointiohjelmaan. Ja sehän pitäisi jo esitellä neljän viikon päästä. Te puhuitte tästä vipuvaikutuksesta, mutta haluaisimme tietää, kuinka todennäköistä on, että tämä tähän ohjelmaan saadaan todella tuodetta rahaa. Sitten omista varoista. Te sanoitte, että haluatte nähdä mikä on mahdollista, ja me haluaisimme hiukan kuulla teiltä, mihin suuntaan tätä keskustelua viedään. Ja sitten maksukriisi. Te sanoitte, että meidän pitää keskittyä siihen, mitä meillä on, mutta meistä olisi hyvä, että saisimme nopeammin näitä maksuja maksettua. Ja olkaa ystävällinen ja vastatkaa konkreettisesti näihin kysymyksiin. Thank you. Let me try. Kiitoksia. No, minä yritän. Ensimmäinen kysymys. En tee tätä onnelliseksi, koska nämä 300 miljardia ei nyt olisi kovin vastuullista, jos minä nyt ottaisin kantaa tähän ennen kuin tästä asiasta on kunnolla keskusteltu uudessa kollegiossa. Tässä on muutkin mukana ja joku henkilö itse asiassa johtaa tätä keskustelua. Eli en nyt halua tästä sanoa enempää kuin että näin, että Euroopan budjetti tietysti on osa tätä pakettia. No sitten tuloksista. Meidän täytyy katsoa, miten varoja on käytetty johdonmukaisemmalla, strategisemmalla tavalla. Eli meidän täytyy katsoa näitä innovatiivisia rahoitusvälineitä – sen jälkeen kartoittaa ne ja katsoa, mitä prioriteetteja meillä on. Eli millä tavalla ne luovat työpaikkoja, kuinka paljon, missä, onko se oikeassa paikassa, ovatko ne oikeita työpaikkoja, millä tavalla ne vahvistavat kilpailukykyämme. Mielestäni tällä hetkellä vielä nämä instrumentit nähdään enemmän input-näkökulmasta eikä niinkään tulosten kannalta – ei tämä ole helppo tehtävä, mutta tämä tehtävä on kuitenkin hoidettava. Ja sitten, kun meillä on nämä 9 miljardia, mitä saamme sillä aikaan, missä ja millä tavalla se sitten ratkaisee näitä työttömyysongelmia ja millä tavalla se vaikuttaa kasvuun.